Good morning, dear colleagues. Hyvää huomenta, kollegat. Pyydän anteeksi tätä pientä myöhästymistä. En uskonut joutuvani korvaamaan rouva Valeania, mutta nyt pääsemme alkuun. Ensinnäkin esityslistan hyväksyminen. Tässä on pyydetty kohdan kahdeksan uusiutuvat energialähteet ja kohdan yhdeksän Grostetin ehdotus äh, vaihtaa paikkaa. Kukaan ei tätä vastusta. Esittelijät ovat tästä yhtä mieltä ja jos kukaan ei esityslistaa vastusta, se on nyt näin muutettuna hyväksytty. Esityslista on näin hyväksytty. Tiedoksi tulkkauksesta. Tulkkauskieli on 21 Viroa, Latvia, Malta ja Iirin kieltä lukuun ottamatta kaikki kielet ovat kokouksen kieliä ja pyydän anteeksi niitä kollegoilta, jotka eivät omaa kieltään pääse käyttämään. Asiakirjat löytyvät kuten tavallista e-meeting-sivustolta ja tämä kokous välitetään verkon välityksellä. Kohta kolme. Puheenjohtajan ilmoitukset koordinaattoreiden 21. kesäkuuta 2017 antamista suosituksista. Nämä tiedot on teille sähköisesti välitetty ja jos niitä ei kukaan vastusta, ne voidaan hyväksyä. Ja nyt käännyn tässä kollegoiden puoleen. Vastustaako joku niitä? Ei. Joten voimme pitää niitä sitten hyväksyttyinä. Sitten seuraavaksi kokouspöytäkirjojen hyväksyminen 24.–25. huhtikuuta kokouksista. Ja jos kukaan ei näitä kokouksen loppuun mennessä vastusta, ne näin hyväksytään. Seuraavaksi kohta kuusi. Kohta viisi otetaan sitten, kun puheenjohtajamme saapuu. Eli otamme nyt kohdan kuusi. Faria, mietintö, kansainvälinen valtamerten hallinnointi, eu panos vastuullisen valtamerten hoitoon vuoden 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden yhteydessä. Nyt annan José Ignacio Farialle esittelijälle puheenvuoron. Kiitos eh, puheenjohtaja. Ensin sitouttaa sen kaikille hyvää huomenta. Ja toivottaisin myös vieraita tervetulleeksi neuvostosta Ekosakista, herra Simons. Mukava, että te olette täällä. Olen esittelijänä asiassa, jonka otsake on aika pitkä ja se koskee Agenda 2020 ja kestävän kehityksen tavoitteita. Ja siksi kiittäisin kuljetusvaliokuntaa lausunnosta ja Claudia Montero Tagiar Gera. Ja Ekosakin esittelijä on täällä, kuten mainitsin. Ja hän jakoi näkemyksensä kanssamme. Yhteinen tiedonanto valtamerten kansainvälisestä, kansainvälisten valtamerten hallinnoista painottaa on painosta vastuuseen valtamerten hoitoon, erityisesti vuoden 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden puitteissa. Siinä halutaan, että EU on asemassa vahvistaessa, vahvistaessaan valtamerten vastuullista hoitoa. 2030 kestävän kehitysten tavoitteet tunnisti merten hallinnoinnin yhtenä 17 kestävän kehityksen tavoitteena. Se on tavoite 14. Kansainväliset elimet ovat tietoisia, että merten kestävä hallinta on tärkeää ja että meriekosysteemien monimuotoisuus on säilytettävä. Ja se on tärkeä osa uutta globaalia kehityskehkoa. Valtamerten ja merten resurssit ovat keskeisiä taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle kaikkialla planeetallamme. Merteen rajat ylittävä luonne vaatii hallitusten yhteistyötä merten asianmukaisen hallinnon varmistamiseksi. Ongelmat ovat vakavia, koska merten terveys on uhassa. Vaarana on, että tapahtuu peruttamatonta, peruttamattomia vaurioita, erityisesti ilmastonmuutoksen vuoksi. Tämä on näkyvissä merillä. Ensimmäistä kertaa olemme luomassa yhteyttä ilmastonmuutoksen ja merten tilan välillä. Tämä on historiallinen saavutus, jota painottaisin. Tässä mietinnössä on joukko pääkohtia, Ensinnäkin kansainvälisten valtamerien hallinnon parantaminen ja sitten valtamerien meren kohdistuvan, pain, kohdistuvan paineen vähentäminen. Meriliikenteen lisääntyneiden päästöjen torjuntaa. ja kansainvälisen valtameritutkimuksen ja tiedon vahvistaminen. Meret ovat kärsineet hiilidioksidipäästöstä ja tarvitsemme kattavan globaalin ratkaisuun. Meripäästöihin täytyy olla myös tällä vahvoja toimia merten roskaantumisen vuoksi. Meidän täytyy löytää innovatiivisia ratkaisuja ja meidän täytyy vahvistaa merta koskevaa tietoamme ja, ja myöskin painottaa sinisen taloille, meritaloille merkitystä. Ja tämä on osa yleistä lähestymistapaa merten hallinnoimisen parantamiseksi vuoteen 2020 mennessä. Ja komissiolla on myös muovialoite, jolla taistellaan meriroskaa vastaan. Me olemme hyvin huolestuneita tämän ongelman suuruudesta. Tarvitsemme siis parempaa kansainvälistä hallintaa ja jotka tekisivät alo- alueellisista aloitteista helpommin toteutettavia ja tärkeiden sidosryhmien osallistumista pitäisi vahvistaa kansainvälisen näkemyksen puitteissa. Kumppanuus on erityisen tärkeää merillä. Se on paras tapa kohentaa hallintaa Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat ottaneet tekstin laatimiseen osaan. Kiittäisin myös ympäristövaliokuntaa, henkilöstöä ja EPPn sihteeristöä. Odotan kommentteja, jotka varmasti parantavat mietintöä. Thank you. Kiitos. Nyt ovat vuorossa varjoesittelijät. Ensinnäkin SD-ryhmästä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, arvoisa sen faria. Kiitos paljon tästä tekstiluonnoksesta, jota pidän pitkälti hyvänä. Erityiseksi siksi, että valtamerten suojelua näin vahvistetaan. Kuitenkin haluaisin lisätä muutaman seikan. Euroopan unionissa on Maltalla meidän valtameremme konferenssi ja sieltä voi lukea seuraavaa englanniksi. Ihmisten toimet ovat johtaneet siihen, että valtameret ovat kärsineet saastumisesta, ylikalastuksesta, ilmaston lämpenemisestä. Näillä asioilla on valtava vaikutus meihin kaikkiin. Tarvitsemme tiukkoja toimia sitoumuksia. Voin olla vain samaa mieltä. Tarvitsemme uutta visiota ja vankkaa sitovaa toimintasuunnitelmaa. Siihen kuuluisi myös parempi kansainvälinen valtamielten hallinnointi, johon komissio nyt keskittyy ihan oikein. Muutkin prioriteetit ovat ihan paikallaan. Esimerkiksi se, että keskitytään valtamielten tutkimukseen ja siihen, miten voidaan vähentää valtamerin kohdistuvaa painetta. Mutta mietinnöstä ehkä vähän puuttuu se, miten kiireellinen tämä asia on. Siihen tarvitaan nyt enemmän painetta, koska Euroopan unionina meidän pitää edelleen olla merten suojelijoiden edelläkävijöitä. Meidän pitäisi keskittyä enemmän merten suojeluun ja haluaisin esittää neljältä alalta ehdotuksia. Ensinnäkin meidän pitäisi huolehtia siitä, että laivaliikenteen päästöjä säädellään paremmin. Hampurissa, lähellä omaa aluettani Saksassa, nyt jo typpioksidipäästöt ovat meriliikenteestä suuremmat kuin autoliikenteestä. Tämä on valtava uhka kansalaisten terveydelle siellä. Voi olla, että vuonna 2020 laivoista tulee enemmän typpioksidia kuin autoliikenteestä. Yksin ei voida lähteä toimiin, koska silloin syntyy kilpailua sen pohjalta, kenellä on heikoimmat ympäristöstandardit. Siksi tarvitaan Euroopan tason sääntelyä. Meidän pitäisi huolehtia siitä, että saadaan sitovat määräykset, joiden mukaan laivojen moottorit eivät saa olla laivaa purettaessa käynnissä. tässä voitaisiin käyttää vaihtoehtona sähköä. Lisäksi tarvitaan lisää toimia, joilla voidaan myös nykylaivakantaa korjata, parantaa päästöjen vähentämiseksi. Se on tärkeää, koska päästöt ovat niin haitallisia terveydelle. Typpi- ja rikkipäästöjen osalta Euroopan unionissa ja kansainvälisesti tarvitaan tasavertaiset toimintamahdollisuudet. Ei voida ymmärtää, miksi Välimerellä esimerkiksi on eri säännöt vuonna 2020 verrattuna Itämereen tai Pohjanmereen. Tarvitsemme paremman tietokannan, enemmän tutkimusta. Toinen seikka. Jos olemme kansainvälistä valtamerten hallinnointia parantaa, on huolehdittava siitä, että kansainvälinen merenkulkujärjestö toimii paremmin kasvihuonepäästöjen vähentämissuunnitelmaa on seurattava tarkemmin. Nyt on kulunut jo kovin paljon aikaa. Lisäksi pitää avoimesti nähdä, ketkä ovat IMN edustajina, edustajia jäsenvaltioissa. Kansalaisjärjestöt eivät saa raportoida näistä kokouksista, sekään ei ole hyvä asia. Sinisestä kasvusta puhuttiin jo. Sininen kasvu on valtavan tärkeää, mutta sitä ei saa toteuttaa niin, että haitataan ympäristöä. Kiittäisin talous- ja sosiaalikomiteaa lausunnosta ja tukisin sitä. Jos luonnonresursseja käytetään liian riskialttiisti, on muistettava varoivaisuusperiaate, jonka mukaan tärkeämpää on luonnonresursseista huolehtiminen kuin taloudellinen kasvu. Jos turvallisesti ei voida näitä resursseja käyttää, se pitäisi jättää sikseen. Ja siksi on otettava erityisesti huomioon Ahtianalve, kuten mietinnössä ja sanotaan. Samalla pitää edistää energiaunionia ja ajatella vaihtoehtoisia energiamuotoja. Ja viimeisenä neljäntenä kohtana Euroopan unionin meret ja muut ovat yhä enemmän kaatopaikkana. Meillä heitetään noin vain muovikassit menemään. Samoin ajatellaan kemiallisia aineita tai lannoitteita. Nämä päätyvät lopulta mereen ja me tarvitsemme kaikkien politiikan alojen tukea. Ihan hetki vaan niin päätän puheenvuoroni. Pitkällä aikavälillä muovituotteista pitää päästä kokonaan eroon. Kiertotaloutta on parannettava edelleen ja on huolehdittava siitä, että maatalouden lannoitteiden vaikutus pienenee. Ja myös mahtiveni on muistettava erityisen arkaluontoisena alueena. Hyvät kollegat, puheenjohtaja, pääsen puheenvuoroni loppuun. Tämä mietintöluonnos menee ihan oikeaan suuntaan. Muutamia tarkistuksia vain pitää tehdä. Kiitos. Thank you, and I would pass the floor for the... Kiitos. Ja tässä ensimmäinen esittelee sai puhua varsin pitkään ilman rajoitteita, näin muutkin saavat nyt tehdä, mutta ottakaa huomioon kuitenkin valiokuntakokoukselle annettu aikataulu, joten mukaan maltillisen pitkään. Seuraavaksi Meissner Alde-ryhmästä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti Farialle tästä mietinnöstä. Se on erittäin tärkeä mietintö. Ja voin olla monesta yhtä mieltä esittelijän kanssa, myös siitä, mitä Timo Velkin juuri sanoi. On hyvä, että nyt kun juhlitaan integroitua meripolitiikkaa, sen kymmenettä vuotta, niin juuri nyt työstämme tällaista merien, valtamerten hallinnointi mietintöä. Aikaisemmin sanottiin, että merien potentiaalia pitää käyttää, mutta tässä täytyy toimia kestävällä tavalla, ottaa ympäristökysymykset huomioon, kaikessa pitää toimia tasapainoisesti ja kaikki osapuolet pitää saada saman pöydän ääreen niin, että ei lähdetä väärille urille. Ja tätä lähdettiin myös kehittämään sinisen kasvun muodossa esimerkiksi. Tiedämme, että valtameret ovat ihmisten tulevaisuuden kannalta äärimmäisen tärkeitä. Kymmenen vuoden kuluttua maailmassa on entistä enemmän ihmisiä ja valtameriä tarvitaan resurssina, ei pelkästään ilmaston kannalta, vaan sieltä saadaan bioteknologiaa, energiaa, aaltoenergiaa, erilaista raaka-aineita ja muuta. Tämä ja siis välttämättä voidaan käyttää vain silloin, kun se on hyvässä tilassa. Näinhän ei tällä hetkellä ole. Meidän pitää tehdä jotakin, jotta tämä saadaan kestävälle pohjalle. Ja olen edellisen puhujan kanssa täysin yhtä mieltä. Meidän täytyy todella miettiä, miettiä tieteentekijöiden kanssa, miten tässä voidaan toimia. Meillä on tiettyjä välineitä, kuten esimerkiksi eh, merten suunnittelu, merten aluesuunnittelu, se on yksi asia. Ja sitten mitä katsoa, mitä voidaan tehdä eh, kansainvälisesti. Eurooppa on tehnyt meren osalta jo paljon, mutta voimme tehdä entistä enemmän. Kansainvälisesti voimme pyrkiä todella siihen, että asetamme merten kestävän käytön etu sijalle. On katsottava, mitä Yhdysvallat tekee, ja nyt todella EU pitäisi saada johtava asema. IMO, OECD, YK, monet kansainväliset tahot, jotka mainitaan mietinnössäkin, Nyrkissä kesäkuussa pidettiin laaja Valtamerin konferenssi ja kuten sanottiin, tätä jatketaan Maltalla lokakuun konferenssissa ja EUn muovistrategia, jossa tämä kaikki otetaan huomioon, on äärimmäisen tärkeässä asemassa. Muovista muutama sana. EUlla on erilaisia tavoitteita. Eilen näin Guardian-lehdessä artikkelin, jossa sanotaan, että joka minuutti maailmassa ostetaan miljoona muovipulloa ja tämä luku on lisääntymään päin. Näin ei ole vain Euroopassa, vaan laajasti myös Aasiassa. Ajatellaan, että näin vesi on turvallisempaa, että kuljetetaan ja nämä määrät lisääntyvät. Ja vain 7 prosenttia näistä pulloista saadaan kierrätykseen. Näitä pulloja voidaan kierrättää – ja jos käytetään vanhoja pulloja, energia kuluu jopa 75 prosenttia vähemmän kuin tehdä, silloin, kun tehdään uusia pulloja. Ja juomapulloissa vain pieni osa muovista on kierrätettyä muovia. En lähde nyt mainostamaan ketään, mutta esimerkiksi Coca-Cola on sanonut haluamansa tehdä muutoksia – 44 maassa 200, johon Coca-Cola toimii. Sallisen, voidaan käyttää kierrätysmuoveja. Tämä on ainakin alkusysäys. Erilaisia jätteitä koituu meriin, esimerkiksi kotitalouksista – Tämä on ongelma ja G7 on lähtemässä aloitteeseen muovin osalta. Meillä on meripolitiikkaa koskeva interryhmä, jota johdan, ja eräiden kollegoiden kanssa pyrimme saamaan tähän liittyvän näyttelyn myös parlamentin, jotta asia todella tulee kaikille selväksi sen kiireellisyys. Ja vielä aivan viimeiseksi, horisontti 2020 ohjelmassa pitää saada tällainen valtamerimissio aikaiseksi. Me tiedämme muista maailmanosista enemmän kuin valtameristä. Ja tätä ei voida hyväksyä. Kiitoksen seuraavaksi Omar G. Gue Angel-ryhmästä. Monsieur le Président. Puheenjohtaja, kiitos puheenvuorosta. Haluaisin myös onnitella esittelijä mietinnön laadosta. Tiedätte, että tulee vaalipiiristä, joka on EUn suurin, mutta myös merellisin EUssa. Koska se kaikki valtameret – Ja se kuuluu 11, 11 miljoonaa neliökilometriä. Ja tämä meren takainen vaalipiiri antaa EUlle legitimiteettiä ja auktoriteettiä puuttua tähän peruskeskusteluun valtamerten hallinnasta meren Ja maina nämä Intian, Valtameren, Tyynen valtamerin ja Karibian maat ovat relevantteja. Mutta nämä ovat myös siirtomaita historiallisesti. Me tiedämme, miten meret ja valtameret ovat motivoineet näiden alueiden vallottamista niillä merenpohjien hyödyntäminen, niiden rikaksien hyödyntäminen tarjoaa paljon potentiaalia ihmisille. Ja siitä seuraa pal- paljon huolenaiheita. Sillä me tiedämme, että vanhan maailman set refleksit saattavat taas herätä, kun ne voivat kaapata, ajatellaan voivansa kaapata uusia rikkauksia. Ja siksi valtamerten hallinta on meille ensimmäisen luokan kysymys, perusasia. Se on myös ihmiskunnalle äärimmäisen tärkeää, senhän tiedätte, että valtameret ovat ilmaston säätelyn moottoreita ja lämpötilamoottoreita – raskaaksi asian tekee tällä hetkellä se, että joukko tekijöitä yhdistyy vaarantaen huomattavasti merten ilmastonmuutoksen säätelyä. Väestökehitys luo merkittäviä paineita. Ilmastonmuutos myös. mutta myöskin sininen kasvu, niin kuin sitä kutsutaan, eli merten rikkaudet, jotka jo mainitsinkin. Ja näiden tekijöiden pohjalta meidän täytyy toimia. Yhtä asiaa painottaisin kovasti. Maalla. Me kohtaamme biodiversiteettikysymyksiä ja kuudes lajien sukupuolten kuolemisaalto on koittamassa, mutta Merten tilanne on lähe, lähes yhtä traaginen. Ja TEDE sanoi, että tästä vuoteen 2050, ja jos jatkamme samalla saalistustasolla, me kaupalliselle kalastukselle ei enää jää kaloja eikä nilviäisiä eikä muita meren eläviä. Siksi hallinta juuri on tärkeää ja juuri sen vuoksi kaiken alku lähteä oikeuksista ja luoda oikeusjärjestelmää. Meiltä puuttuu oikeusjärjestelmä oikeudet merille ja se on suuri suuri haaste. Ja tiedämme, että nämä voimat, jotka haluavat kaapata rikkauksia, ne vapautuvat ja käyvät merten, merenpohjaan kimppuun, jos me vastustamme niitä ja jolle me aseta niille oikeuksia rajo- ja velvoitteita rajoitteeksi. Usein sanotaan, että merten kansainvälinen hallinta on liian pirstoutunutta, sitä on mahdoton seurata ja se ei toimi. Ja se on totta. Minä haluan, että meillä on, olisi raamit, jotka uudistettaisiin. Sellainen nykyinen hallintokehikko on hyvin vanha. Sitä täytyy päivittää, sen täytyy olla johdonmukaisempi ja seurattavampi. Kokonaisuudessaan toimme kollega mietintöä ja teemme joukon tarkistuksia. Kiitos. Merci bien. Kiitoksia. Nyt varjosittelijat on käyty läpi, sanoo puheenjohtaja. Pyydän anteeksi. En nähnyt eh, Rova Engströmiä. Saatte vielä puheenvuoron. Olkaa hyvä. I'm <laughs> speaking on behalf of the Queen. Thank you very much. Niin, puhun vihreiden nimissä. Kiitos puheenjohtaja. me hyvänä tätä tiedonantoa. Valtameten tila on tärkeä, hallinnointi on tärkeä asia, mietintö on hyvä pohja, voimme varmasti lisätä siihen jotain, mutta minulla olisi kysymyksiä komissiolle. Me olemme tehneet paljon työtä, jotta EU-ssa vähenisi muovikassien käyttö. Odottelen todella tuota viimeistä osaa komissiolta – plastic bag issue will not solve the... Tämä muovikassi on, asia ei kuitenkaan ratkaise merten muoviongelmaa. Muovia päätyy joka tapauksessa meriin ja ne jäävät elämään sinne ikuisesti. Me toivomme paljon komission strategialta, muovistrategialta. Tämä olisi osa Junckerin suunnitelmaa. Näin voidaan todella vaikuttaa valtamerten tilaan, joten kysyisin, aikooko komissio kehitellä lainsäädäntöä muovien käyttöjen osalta. Tähän mennessä vapaaehtoisin toimin ei ole päästy tyydyttäviin tuloksiin. Ymmärrän, että muovistrategiaa ollaan jo luonnostelemassa – ennen kuin mitkään merkittävät tutkimukset on saatu päätökseen. Sidosryhmien kuuleminenkin on vasta alkamaisillaan. Eli miten komissio aikoo integroida tutkimusten tulokset ja kuulemisen tulokset? Ja strategia on jo kirjoitettu ja sitä on jo päätetty ennen kuin tulokset saadaan. Strategy. Deep sea mining opposes Syvämeren kaivannaisteollisuus on tärkeä huolenaihe meille. Tässä on ristiriita monien kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Miksi komissio edistää tässä ja sinisen kasvun paketissa tätä kaivannaisteollisuutta? Komissio antaa tekstin mukaan suuntaa sinne, miten merenpohjasta voidaan käyttää luonnonvaroja kunnioittain UNCLOS yleissopimusta. Miten tämä linkittyy sääntöihin, jotka ovat suunnitteilla tällä hetkellä? YKn sääntöjen mukaan, jos ollaan puhumassa meren pohjan mineraaleista, jotka ovat yksittäisen jäsenvaltion alueiden ulkopuolella kansainvälisenä asiana. Kyse on koko ihmiskunnasta, mutta tässä ei kanneta nyt vastuuta. Kansainvälisen viranomaisen mukaan näin uhataan syvän meren, pohjaa. Miksi komissio ei ole sisällyttänyt mitään tämän kansainvälisen viranomaisen ajatuksia tähän? Ja sitten muutama sana Tanskasta. En ole kuten kovin ylpeä maastani, mutta Tanska on nyt kyllä tehnyt tässä kaikkensa vesittääkseen tämän strategian. Kaikenlaisia toimia. Nyt vesiviljely on jopa Kattegatin hyvin haavoittuvaisella alueella hyväksytty. Toivoisin, että komissio paljon avoimemmin kiinnittäisi huomiota siihen, mitä omat jäsenvaltiot tekevät. Meidänhän on tiedettävä, mitä jäsenvaltiot tekevät. Kyse on eurooppalaisesta kysymyksestä, ei puhtaasti kansallisesta. Tässä on nyt valtavasti tällaista piilottelua ja nyt pitäisi avoimesti puhua komissionkin puolelta. Myös Tanskan hallituksen suuntaan, joka tekee kaikenlaista pahaa. Kiitos. then, uh, before giving the floor to the other... Kiitoksia. Ennen kuin annan puheenvuoron muille valiokunnan jäsenille, pyytäisin, että Euroopan talous- ja sosiaalikomitean esittelijä Simons kommentoisi asiaa. Saatte kolme minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kaksi minuuttia 59 sekuntia sihteeristön kanssa sovittiin. On hienoa, että jäsenet ovat lukeneet tämän lausuntomme, siksi voin puhua melko lyhyesti ja olen esittelijän kanssa keskustellut jo ennalta tästä aiheesta ja silloin jo nähtiin, että meillä on samanlainen ajattelun suunta. Meidän komiteamme myös on sitä mieltä, että on tuettava valtamerten hyvää hallintoa. Yksi tärkeimmistä kommenteistamme – täällä on sellainen, että tarvitaan komissiolta selkeä aikataulu, selkeät määräajat. Myös me toivomme, että komissio tässä tekisi vankkaa työtä. Minulla on vain vähän puheaikaa, mutta kiinnittäisin huomion muutamaan asiaan, jotka eivät vielä siellä mietinnössä ole. Nimeäisin kohdat meidän lausunnostamme, jotta ja varjoesittelijät voivat helpommin kiinnittää niihin huomiota. Kyse on horisontaalisesta aiheesta ja siksi oikeastaan kaikkia sidosryhmiä pitäisi kuulla, ottaa kaikki tekijät huomioon. On ajateltava sitä, mikä on kaikkien työtehtävä tässä sitten. Teknologia ja merenpohjan hyödyntäminen. Tässä on ajateltava alueiden omia rajoja ja myös sitä, miten voidaan merenpohjaa kestävästi käyttää päättää. Ja sitten komission ehdotuksessa oli asia, jota ei ole teidän tekstissänne. Olisi hyvä katsoa, mitä tarpeita voi olla yksittäisillä toimijoilla on ajateltava yleisesti osaamista tällä alalla ja haluaisin vielä kiinnittää huomioon näihin seikkoihin. Kiitos oikein paljon. Thank you very much also for... Kiitoksia myös siitä, että näin tarkasti noudatitte puheaikaanne. Nyt sitten muut valiokunnan jäsenet. Ensin Dali, pyydän teitä puhumaan korkeintaan kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia ensinnäkin esittelijälle näistä hyvistä alkukommenteista, joita häneltä kuulimme. Keskityn, keskityn kolmeen pääalueeseen. Timo Vilken SD varjostelin kanssa olemme yhtä mieltä siitä, että nämä asiat vaativat enemmän huomiota. Ensinnäkin päästöt ja laivojen aiheuttamat päästöt. Tässäkin olemme, olen varjoesitelmä kanssa yhtä mieltä. Euroopan parlamentin pitää korostaa sitä, että eurooppalaisten satamien pitää tarjota sähköä laivoille, kun ne tulevat satamiin. Tämä voi vähentää mielestäni saastumista satamissamme. Näin laivat eivät joudu pitämään moottoreita käynnissä, vaan voivat näin satamissa ollessaan hyödyntää sähköenergiaa. Ja Jätän myös tarkistuksia, jotka koskevat nestetetyn maakaasun käyttöä laivoissa ja siihen liittyen, kuinka paljon laivat aiheuttavat saastumista EU-ssa ja merillämme. Toinen kohta, jota haluaisin korostaa, liittyy merijätteeseen. Jos nykymeno jatkuu, jokaista kolme, kolme tonnia kalaa kohden tulee olemaan tonni jätettä merissämme. Ja nyt todella tarvitaan aloitteita tähän asian pureutumiseksi. Ja vielä aivan viimeiseksi. Tutkimusta on korostettava entisestään, erityisesti siksi, että ilmastonmuutoksen sopeutumispolitiikat liittyvät eurooppalaiseen avaruuspolitiikkaan. Me varmasti voimme tähän kiinnittää entistä enemmän huomiota. Siis meren kautta voimme toimia näissä kysymyksissä. Euroopan parlamentin pitää myös peräänkuuluttaa komissiolta sitä, että Kopernikus-hankkeen avulla voidaan valvoa hiilidioksidipäästöjä. Tätä kautta voisimme todella torjua ilmastonmuutosta. Kiitoksia seuraavaksi Florence. Kaksi minuuttia teillekin. Ja, vielen dank. Niin, oikein sydämelliset kiitokset esittelijälle. Voin kovasti tukea tätä työtänne. Mutta minusta tässä nyt annetaan ymmärtää, että lainsäädäntötyö on juuri alkanut, vaikka olemme parikymmentä vuotta jo tätä työtä tehneet. Nyt puhutaan siitä, että merten roskaantumista 80 prosenttia tulee maalta. Missä jäsenvaltiot nyt ovat? Miksi ei täytäntöönpanna sääntöjä niin, että pilantumista ei tapahtuisi näin? Nyt ajatellaan, että kirjoitetaan uutta tekstiä ja sitten kaikki ratkaistaan kaikki ongelmat. Tämä on aivan illuusiota. Ja monet seuraavat tätä illuusiota. Mikään ei muutu, jos emme vihdoin huolehdi siitä, että Euroopassa täytäntöön pannaan niitä sääntöjä, joista on sovittu suurella enemmistöllä vuosikausien ajan. Miten voitte ajatella, että nyt uudella tekstillä saadaan jotain aikaiseksi? Mitä ei tapahdu, jos ei ajattelu ihmisillä muutu? Minua ei huvita nyt 28 vuoden jälkeen hyväksyä jälleen uusi asiakirja. Sitten todetaan, että tätä ei täytäntömänä. Varapuheenjohtaja, olette nuori. Minä puheenjohtajana aikoinaan kutsuin tänne lähettivät, jotka eivät huolehtineet säännöistämme. Tästä syntyi valtavasti kiistaa, mutta näin se on. Kiistaan pitää nyt lähteä. rouva kollega, tanskalainen rouva, mikä hänen nimensä onkaan niin auken. Harvinaista kyllä, olen hänen kanssaan samaa mieltä. Nyt avoimempi toiminta on tarpeen. Uusien tavoitteiden esittäminen tässä ei todellakaan ole tarpeen. Thank you. I wish I was so young. Kiitos. Olisinpa niin nuori kuin mitä te luulette. Seuraavaksi Shaya Pirk. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle. Olen aivan samaa mieltä siitä, että merten, valtamerten asia on tärkeä. Mutta yksi asia aiheuttaa kysymyksiä, nimittäin, että maatalo- tässä puhutaan maatalouden päästöistä. Mistä nämä luvut tulevat? Fosfaattiluvut ovat vähentyneet valtavasti meressä käsittääksemme, joten kysyisin nyt komissiolta, mikä tässä on totta, mikä ei. Ovatko nämä tieteellisiä tutkimustuloksia, ovatko nämä luvut uskottavia, kestävää kalastus? Esimerkiksi Alankomaissa on tätä pulssikalastusta. Se pitäisi ottaa kestävän kalastukseen mukaan. Tässä on kyse siitä, miten käsitellään – meriämme. Tämä asia on tärkeä tässä valiokunnassa ja voimme tukea tätä edelleen. Tässä on kyse tärkeistä aloitteista Euroopan on niihin päästävä. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Koska muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, annan puheenvuoron nyt Papa Konstantinulle komissiosta. Olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Kunnianarvoiset jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Ensiksi kiittää sen esittelijää herra Fariaa. Mietintö luonnoksesta valikunnan jäseniä rakentavista kommenteista. Ensimmäistä kertaa komissio ja korkea edustaja laativat tällaisen politiikka-tekstin valtameristä. Ja tämä on merkittävä askel eteenpäin. Ja kuten esittelijä ja varjoesittelijät painottivat nykyinen kansainvälinen konteksti tarjoaa EUlle hyvän mahdollisuuden varmistaa sen johtajuus merkittävissä kysymyksissä, kuten ilmastonmuutos, kestävän kehityksen tavoitteet. Tämä kestävän kehityksen tavoitteet on tärkeä osa tavoitteita ja erityisesti siis 2023 tavoitteista tavoite 14. YK on konferenssi kestävän kehityksen tavoitteesta numero 14 oli t- aikaisemmin tässä kuussa New Yorkissa Euroopan parlamentti ja komissio ottivat osaa siihen. Herra Faria johti Euroopan parlamentin delegaatiota. Tämä konferenssi oli tärkeä askel julkisessa keskustelussa kansainvälisellä tasolla – käsitellään sitä, mitä voimme suojella meriämme paremmin. EU ilmoitti tärkeistä sitoumuksista sieltä. Selkeä tavoitteemme on säilyttää merkittävä momentum ja sitoutumisemme tänä vuonna Maltailla 5. ja 6. lokakuuta EU on merkittävän kansainvälisen konferenssin isäntä, merikonferenssin isäntä osana tätä valtamerta hallintaa tiedonantoa luomme vahvan konkreettisen agendan, jolla on kolme prioriteettialuetta. Ensimmäinen prioriteettialue on hallin, kansainvälisen hallintaverkon parantaminen ja lisää ponnisteluja, jotta globaali mertenhallinnan tarkemmat tavoitteet hyväksytään ja täytäntöön pannaan. Ja me myös Kademme kestävästi toteuttamaan Anklos-sopimuksen, joka koskee merialueita, jotka eivät ole kansallisen lainsäädännön alaisia, ja sitten ihmisen luoman, meriluoman paineen vähentäminen. Pyrimme vähentämään painetta, kuten ilmastoon, muutoksen ja merten saastuminen. Edistämme merten keskevää käyttöä luontoa ja biodiversiteettiä kolmella prioriteettialueella, joka on tutkimuksen vahvistaminen ja tiedon vahvistaminen. Pyrimme saamaan lisätietoa meristä, uusi teknologia avaa uusia mahdollisuuksia, joita pitäisi mahdollisimman hyvin hyödyntää. Vastauksena Aukkenin kysymykseen sanoisin, että muovistrategia strategia tulee olemaan vuoden lopulla valmis. Ja se tulee sitten olemaan osa pakkausdirektiivin ja jätedirektiivin uudelleenarvioinnista ja mitä meren pohjassa tapahtuvaa kaivannasta mennään tulee. Sitä tapahdu EU-ssa. Siihen on maailmanlaista kiinnostusta. ISA e on laatimassa kaivannaiskoodistoa. Täskätelmä lähestyy tällä foorumilla. Ja ympäristökysymykset, jotka ovat meille tärkeitä, niin me puutumme siellä. Komissio on mukana vastaavassa prosessissa mukaan lukien tutkimuksessa ja tutkimuslaitoksissa koskien näitä erkää kysymystä. Yksi aivan kysymys on Midas-projekti. Yksi periaate on, että kaikki merta koskevat toimintanpa ilma, muutos, raskaantuminen, tutkimus, turvallisuus. Kaikki ovat osa holistista lähestymistapaa. Meidät kohtavat paineita, jotka ovat kytköksessä toisiinsa ja ratkaisuja pitäisi olla myös sitä. Tulokset ovat myös kiinni siitä, miten kansainväliset kumppanimme ovat omistautuneet asialle. Tämä on maailmanlaajuinen haaste. Tiedonannon on yksi tärkeimmistä ehdotuksista luoda merikumppanuuksia vammaiden kanssa. Sitä esittelijä ja varjastelijat painottivat, olen kiitollinen siitä, hyvät jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Tällä tiedonannolla olemme ilmaisseet kunnianhimomme olla merten terveen hallinnan eturivissä. Neuvosto on myöskin hyväksynyt huhtikuussa päätelmän merten hallinnasta ja neuvosto antoi myönteisiä merkkejä, että siirrytään eteenpäin. Uskomme, että voimme luottaa Euroopan parlamenttiin avainkomppaniina tässä valtavassa tehtävässä. Kiitoksia. Thank you very much and now, uh... Kiitoksia. Nyt annan jälleen puheenvuoron lyhyesti esittelijälle. Olkaa hyvä. Bon, eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää kollegoita heidän kommenteistaan. Te tietysti, ja me kaikki olemme tietysti erittäin huolissamme ja haluamme tämän myös heijastuvan, haluan tämän myös heijastuvan asiakirjassani. Monet asiat mietinnössä ovat mukana eri ryhmien välillä käydyn poliittisen keskustelun pohjalta. Toivottavasti saan vielä jatkossakin teiltä lisää huomioita, koska tekstejä voidaan tietenkin vielä parantaa. Se on jo varsin hyvä, mutta pyritään viemään sitä vielä parempaan suuntaan. On tiettyjä kohtia, joihin täytyy kiinnittää entistä enemmän huomiota. Tein paljon muistiinpanoja, käyn niitä hieman läpi. Kuten kollegat sanoivat, tarvitsemme uudenlaista visiota. Ja yksi asia, joka minua eniten huolestuttaa, ovat merenkulun päästöt, kuten kaikki muutkin päästöt. Olin esittelijänä merenkulun päästöjä koskevassa mietinnössä, kuten tiedätte. Ja toivottavasti tätä kautta voimme sitten kiinnittää näihinkin asioihin entistä enemmän huomiota. Ensi viikolla menen kansainvälisen merenkulkujärjestön kokoukseen Lontooseen ja siellä keskustellaan muun muassa juuri tästä. Kiitoksia kovasti kaikille. Muistinpanoja on tässä nyt kosolti. Näistä varmasti saadaan tarkistuksia, jotka välitän kaikille. Kiitos vielä kerran kaikille. Kiitoksia esittelijä Farielle. Nyt sitten aikataulusta. Tarkistusten jättämisen määräaikan 5.7. kello 11 ja Tran valiokunta äänestää tekstistä 25.9. Envi 28.9. ja täysistuntoäänestys toimitetaan lokakuun toisella täysistuntoviikolla. Mm, tätä ei ole kylläkään vielä täysin varmasti hyväksytty, mutta tähän pyritään. Nyt tämä esityslistan kohta on saatu käytyä läpi. Siirrymme äänestykseen, joka koskee vähäpäästöistä liikkuvuutta koskevaa eurooppalaista strategiaa. Esittelijä on herra Zoffoli. Ovatko kaikki valmiina? Onko teillä äänestyskorttinne? Ja ne myös toivottavasti toimivat hyvin. Hyvä. Voimme siis siirtyä äänestämään. Ensin kompromissi kahdeksan. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 48 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 49 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 67 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 68 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatteko tarkistaa tämän? Selvä. Kompromissi 17. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 76. Puheenjohtajakorja 75. 75, mutta vain toinen osa. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nyt sitten 76 puolesta. Vastaan. Tyhjää Tarkistetaanpa tämä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 80 ja 270 identtiset puolesta vastaan. Tyhjää. Uskoakseni hylätty, mutta tämä on syytä tarkistaa. Äänestys päättyy. Se olikin hyväksytty. Kompromissi 11. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 95. Siitä ei äänestetä. Tämä kuuluu Tranin yksinomaiseen toimivaltaan 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 raukeaa. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta. Pyydän teitä nostamaan kättäne ylös vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. 117 puolesta vastaan tyhjää. Sama tulos kuin äsken, eli hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 ja 142 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta tarkistetaan 144. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 16. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 154. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 169 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 170 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys päättyy. Hylätty. 171 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 198 puolesta vastaan tyhjää. Näyttää selvän hylätty, mutta tarkistetaan kuitenkin. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 200 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 208 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 210 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 213 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 215 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 216 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 217 puolesta vastaan, vastaan tyhjää, hyväksytty. 218 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 23 kompromissi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi 246 puolesta vastaan Tyhjä, hylätty. Kompromissi 22. Haluatte tarkistaa edellisen 247. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 271 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 272 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 273 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 275 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 277 puolesta vastaan tyhjää. Luulisin, että se on hylätty, mutta tarkistetaan. Se olikin juuri ja juuri hyväksytty. No, jos tällä on jotakin väliä, selvä. 278 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 279 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 280 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan Äänestys päättyy. Hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatte tarkistaa kolme viittausen. Tarkistetaan siis se. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 36 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sama enemmistö kuin äsken. 37 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 44 puolesta vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Ja loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelun esittelijälle. Next uh, is, uh... No, it's not renewables because we have swap. It's gross debt adoption. Okay. So, um, those who would like to leave the... No niin, jos haluatte poistua äänestys, äänestyksen jälkeen salista, pyydän teitä tekemään tämän nyt välittömästi, koska haluamme jatkaa työtämme. Ja pureutua kohtaan yhdeksän esityslistalla Grostetin mietintöä uuden ammatteja koskevan sääntelyn hyväksymistä edeltävä suhteellisuusarviointi on kyseessä. Pidetään pieni pieni tauko tässä välissä, ei puolta tuntia sentään. Haluaisitteko mieluummin pitää puolen tunnin tauon, kuten menin sanomaan? Good. Okay. It's Dali. Dali. Yeah. Good. Then we continue our work, please. No niin, jatketaanpa. Keskitytään nyt seuraavan esityslistan kohtaan Grostetin mietintöön ja annakin välittömästi puheenvuoron esittelijä Grostetille. Olkaa hyvä. Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä on komission ehdotus, jossa pyritään luomaan menet, rakenteistettu menettely, jossa on suhteellisuustesti uusille toimille, joita jäsenvaltiot hyväksyvät säädeltyjen ammattien säätelmiseksi ja ymmärrän komission ajattelun oikein hyvin, millä on mahdollisuus Meillä on ollut mahdollisuus keskustella komission kanssa, mutta minusta vaikuttaa, että terveysalan ammattien erityispiirteet ja julkisen sektorin mission erityisyys terveysalalla. Sen merkitystä täytyy painottaa ja se on otettu huonosti huomioon tässä direktiiviehdotuksessa, mistä syystä ehdotetaan, että ne suljetaan pois sovellusalasta tällä hetkellä. Ja täytyy jo artikla 52 pohjalta de- ammattipätevyyden hyväksymistä koskevan direktiivin alla varmistaa, että toimet, joihin ne ryhtyvät suojelemaan tiettyjä säilytä tiettyjä säilytä ammatteja, että nämä toimet ovat oikeutettuja ja ehdottoman välttämättömiä. Tätä ei tietenkään kyseenalaisteta. Terveysalan ammatit ovat tällaisen harjoituksen alaisia, eli artiklan 59 artiklan alaisia – ammattipätevyyttä koskevan direktiivin mukaisesti, Mutta valvo, mutta jatkuvasti Exposta arvioidaan ex anteperiaatteita valvontaa. Mielestäni tämä on liian monimutkaista, liian byrokraattista. Ja siitähän komissiota jatkuvasti moitetaan. Totta kai komissiolla on argumentteja, ja sen on ainoastaan kodifioinut olemassa oleva oikeuskäytäntö luodakseen säännöt, jotka ovat samat kaikille välttääkseen e- juridista epäselvyyttä, oikeudellista epävarmuutta, joka sitä vähentäisi kiistoja. Kyllä minä sen ymmärrän, mutta kun se näkee oikeudellista epävarmuutta, terveysalan ammattilaiset itse näkevät – joustavuutta jäsenvaltiossa. Tämä tarjoaa mahdollisuuden jäsenvaltioille ää, organisoida hoitopalveluita paikallisten mukaan, minkä tuomioistuinkin tunnustaa oikeuskäytännössään. Eli myönnän ymmärtäväni komission tavoitteet hyvin, mutta hyvistä aikomuksista huolimatta ammattipätevyyttä koskevan direktiivin artikla 59 on sellainen, että sen näkökulmasta komissio luo äärimmäisen monimutkaisen menettelyn, joka totta kai tarjoaa sen poikkeuksiin terveysalan ammattien säätelyyn, mutta puitteet ovat erittäin rajoittavat. Eli komissio voi ehdotuksen myötä ehkäistä tai hankaloittaa jäsenmaiden kykyä asettaa säädöksiä terveydenhuoltoalueille, jotka ovat paremmin sopeutuneita paikallisiin oloihin. Siksi kollegat ehdotan, että tämän ehdotuksen sovellusalaa rajoitetaan ja suljetaan terveysalan ammatit. Kiitos. Merci madame. And now we go to the shadow rap. Kiitoksia. Seuraavaksi varjoesittelijät. Ja annan teille Neljä minuuttia kullekin. Ensinnäkin näistä D-ryhmästä Dali. Thank you, Chair. In fact, I... Kiitos, puheenjohtaja. Nyt paikalla hän on varjoesittelijä tämän lausunnon osalta. Viestin siis hänen kantansa myös tähän lausuntoon. Ensinnäkin kiitokset valmistelijalle lausuntoluonnoksesta. me huomaamme, että terveydenhuollon ammattilaiset halutaan jättää soveltamisalan ulkopuolelle ajatellen julkisen palvelun tehtävää, joka tällä ammattiryhmällä on. Tällä hetkellä ryhmänä pohdimme tätä vaihtoehtoa. Keskustelut ovat käynnissä ryhmässämme ja jatkuvat varmasti. Se, että ammattipätevyysdirektiivi sinänsä jo esittää tietyt ehdot ja siellä terveysalan ammattilaiset ovat mukana. Eli tämä ehdotus on kyllä todella poikkeuksellinen siinä mielessä. Tiedän, että nämä järjestöt, kattojärjestöt, ovat myös olleet edessä, kun ajatellaan, että terveydenhuollon ammattilaiset olisivat mukana, kun heidät on jätetty esimerkiksi palveludirektiivin ulkopuolelle ajatellen potilasturvallisuutta ja terveydenhoidon erityisasemaa. Tällä direktiivillä on varmasti myös läheisyysperiaatteeseen vaikutus tässä mielessä, mutta haluaisimme pohtia pian käytettävässä olevissa mietinnössä olevia kantoja, että voimme huolehtia siitä, että lopullinen tavoite ja suhteellisuusarviointidirektiivi tuo meille niitä etuja, joita ajoimme alun perin takaa. Teemme varmasti tarkistuksia aikanaan. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Seuraavaksi Alde ryhmästä Maisnä. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin puhun meidän varjostelemme puolesta Ulrike Müllerin puolesta, joka ei tänään päässyt paikalle. Ja haluankin hänen nimessään kiittää pyvästi esittelijä Grostetia. Tässä puhutaan aiheista, jotka ovat mielestämme komission ehdotuksen osalta keskeisiä. Terveysala ja sitten lisääntyvä mahdollinen byrokratia – Kun katsotaan ammattipätevyyksien tunnustamista, tässä peräänkuulutetaan jo ja edellytetään suhteellisuus periaatteita, mutta tässä on tiettyjä puutteita. Nyt halutaan saada aikaan selkeämpi direktiivi ja myös parempaa täytäntöönpanoa. Ja meistä pitää tehdä parannuksia kuitenkin joihinkin kysymyksiin. Ensinnäkin terveyden alan palvelut eivät ole mitään klassisia palveluita, eivätkä potilaat ole perinteisessä mielessä asiakkaita. Näiden ammattien erityinen luonne pitää tunnustaa. Ulrike Myllä sanoo, että poik- nämä ammatit ovat poikkeuksellisessa asemassa, mutta ryhmässämme siis näkemykset tämän osalta hieman eroavat. Ja sitten takaisin siihen, mitä Myllä sanoo. Direkt direktiivillä pitäisi saada entistä paremmin selvitettyä tai toteutettua suhteellisuustestejä. Emme kuitenkaan saa rasittaa järjestelmää liiallisella lisääntyneellä byrokratialla. Ei, emme saa pako- aiheuttaa painetta myöskään niille, jotka jo toteuttavat oikealla tavalla suhteellisuustestejä. Tältä osin tarvitaan siis tekstiin joitakin parannuksia, jotta voidaan taata se, että suhteellisuustesti itsekin on suhteellinen. Thank you very much. Uh, the next... Kiitos. Seuraavaksi Ek GUE-ryhmästä. Danke, Herr. Kiitos puheenjohtaja. Arvon kollegat. Ensin kiittäisin valmistelijaa tästä lausuntoluonnoksesta. Siinä on hänen varaumansa terveydenhoidon ammattilaisista. Meidän pitää vähän syvemmin keskustella tästä aiheesta ryhmässä. Mutta se, minkä voin jo sanoa, on, että 22 prosenttia EUn työntekijöistä tekevät työtä suojelulla alueen 50 miljoonaa ihmistä. Tässä nähdään, miten suuresta aiheesta on kyse. Taloudellinen ja sosiaalinen haaste siis. Euroopan laajuinen yhtenäinen ex ante suhteellisuusarviointi olisi varmasti sellainen asia, joka olisi eduksi, kun ajatellaan ammattikokemuksen tunnustamista ulkomailla, erityisesti ajatellen nuoria työntekijöitä. Tämän lausunnon kautta vahvistetaan toisaalta Euroopan unionia ja tarjotaan toisaalta – vaan vastustusta protektionismille joissain jäsenvaltioissa. Epäoikeudet oikeutetut esteet ja hinnat, jotka kuluttajat joutuvat lopulta maksamaan, ovat ongelmia. Mutta kaikkein tärkeintä on se, että huolehdimme vapaasta liikkuvuudesta Euroopan unionista. Yksi tärkeä asia on silloin se, että työntekijä voi jokaisessa EU-maassa harjoittaa ammattia, johon on kouluttautunut. Mahdollisimman yksinkertaisesti tämä tulisi mahdollistaa. Olen sitä mieltä, että yhtenäisemmät säännöt ovat varmasti paremmat kuin tämänhetkinen tilkkutekki. Kiitos. Thank you and... Kiitos. Seuraavaksi Eichhout. Kiitos puheenjohtaja ja kovasti kiitoksia esittelijälle luonnoksesta ja kolmesta tarkistuksesta. Isan keskustelu tulee koskemaan sitä, suljemmeko me vai emmekö terveysalan ammatti tästä. että vihreät olivat aika tyytyväisiä komission ehdotuksen kanssa sinällään. Nyt näemme, että esittelijä ehdottaa poikkeamaa. Me perehdymme siihen – mutta meillä on pari kysymystä. Ehkäpä esittelijä voisi puhua asiasta yksityiskohtaisemmin, että voimme määritellä kantamme. Kuten Dali jo mainitsi. Tässä on lähinnä yhteen samat koska on direktiiviin, jossa ei ole poikkeamaa terveysalan ammatteihin. Nyt meillä on kaksi direktiiviä ja toisessa on poikkeama, yhdessä sitten ei. Eikö se ole huonoa lainsäädäntöä? En ole ihan varma, mihin esittelijä pyrkii poikkeamalla. Mitä sellaista on, jota jäsenvaltiot tekevät tällä hetkellä, joka olisi vaikeampaa direktiivin jälkeen? Ajatellaan, että tässä tekstissä on jo artikla 5, jonka mukaan jäsenvaltiot käyttävät käyttää julkista etua perusteena muuttaa ammattien säätelyä, joten artikla 5 mahdollistaisi jo poikkeusten luomisen. Miksi meidän pitäisi nyt jo sulkea pois joku ammatti salasta? Odotamme esittelijän vastauksia. Mikä kävisi vaikeaksi jäsenmaille? Mikä perustelisi poissulkemista? Ja lopuksi Kuten sanoin, olemme aika tyytyväisiä komission tarkistuksen kanssa. Teemme muutamia tarkistuksia artiklaan 7 sidosryhmien kuulemiseen ja artiklaan 9 nomappien muutoksia. Muuten me olemme aika tyytyväisiä komission ehdotukseen. Ja aloitamme keskustelua varjostelijoiden kanssa ja esittelijöiden kanssa erityisen sen suhteen, hyväksytäänkö äh, terveysalan ammattien sulkeminen pois sovellusalasta. Now contributions from... Kiitoksia. Nyt sitten muut valiokuntapuhujat. Liisa ensinnäkin kolme minuuttia. Thank. Kiitoksia puheenjohtaja. Tuen voimakkaasti François Grostetin ehdotusta. Uskoakseni terveydenhuoltoalalla ollaan huolissaan siitä, että ollaan lisäämässä byrokratiaa ja uskon, että François jo vastasi Bas Eichhautin kysymykseen. Jos komission ehdotus hyväksytään sellaisenaan, emme usko, että täällä voidaan vastata ärtymykseen, joita on esitetty. Eli meidän täytyy toimia varoen, eikä ole vakuuttavaa syytä sille, että hyväksyttäisiin tässä muodossa komission ehdottaja, ehdotus. Schwab EPVstä ehdottaa jotakin samankaltaista. Meidän täytyy tässä toimia nyt erittäin varoen ja ympäristö- ja kansanterveysvaliokuntana minusta meidän tulisi tukea Grostetin ehdotusta tässä muodossa. Ja Dorfman. Kiitoksia seuraavaksi Dorfman. Ja tämän Kiitos puheenjohtaja. Periaatteessa on kai sanottava, että terveydenhoidon ammattilaiset toimivat alalla, jossa esteitä liikkuvuudelle on. Osittain vain nämä ovat kai ymmärrettävissä. Kyse on koulutuksesta, myös lääkäreiden koulutuksesta. Esimerkki siitä, mitä minulle kävi viime viikolla, ehkä suoraan liitytään, mutta italialainen lääkäri oli kouluttautunut Saksassa, palasi Italiaan ja nyt Saksan tutkintoa ei hyväksytä, kun hän ei ole enää Saksassa asuva eikä ole siksi siellä kamarin kirjoittautunut. Tämä on ihan absurdia. Nyt pitäisi vähän katsoa tarkemmin sitä, mikä on hyväksyttävää ja mitkä ovat sellaisia rajoituksia, jotka ovat eduksi potilaille ja mitkä ovat turhia kansallisia sääntöjä, joilla pyritään turvaamaan omat työmarkkinat. Tuohon toiseen luokkaan pitää puuttua niin, että löydetään ratkaisut. Ajatellen juuri sitä, että terveyden terveydenhuollon palveluita tarvitaan kovasti kaikkialla Euroopassa ja siksi työntekijöiden pitäisi voida järkevästi myös liikkua. Kiitos. Thank you, Miss Kallenbach. Kiitos seuraavaksi Kallenbach. Kiitoksia kovasti. Minustakin, kuten Grostit sanoo, annettiin paljon hyviä syitä sille, miksi terveydenalan ammatit jätetään tämän ulkopuolelle – ja kuten Mirjam jo sanoi, tästä puhumme poliittisessa ryhmässämme. Nyt näyttää siltä, että jos tämä ala jätetään ulkopuolelle, niin silloin alan toimivuus voidaan taata kansalaisten näkökulmasta paremmin kuin silloin, jos tässä toimittaisiin vain suhteellisuusarvioinnin puitteissa. Mutta tästä täytyy keskustella vielä tulevina päivinä. Kiitoksia. Nyt sitten komissiosta herra Fuhn. Very much, Mr. Chairman. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikille jäsenille mielipiteistänne ja tuskinpä teille on yllätys, että komissio tietenkin on tyytyväinen tuesta, joka joka jäseni on antanut siitä tunnustuksesta, joka on, on että terveyspalveluiden täytyisi olla paikka tässä ehdotuksessa ja Herra Liise pyysi komissiolta vahvistusta siihen, että se miettii tätä asemaa ja kyllä me tulemme tätä miettimään ja vahvistaa sen. Terveyspalvelut ovat tärkeä osa ammattipätevyyttä koskevaa direktiiviä, jota uudistettiin vuonna 2013. Kolleganne, eli lainsäätäjä, loi menettelyjä, jotka varmistavat sen, että asetus vastaa tarkoitustaan, eli teknisesti sanotaan, että tämän suhteellisuusperiaatteen se täyttää ne tavoitteet, joihin pyritään, eli terveyden suojeleminen, mutta se menee pitämällä kuin mitä tämän tavoitteensa saavuttaminen vaatii välttämättä, e- että se ei hankalaksi ammattiin pääsyn nuorille tai ammattiin harjoittamisen hankalaksi. Tämä menettely, joka ammattipätevyyttä koskeva direktiivi otti käyttöön, sen me teimme jäsenvaltioiden kanssa yhdessä. Me kävimme lähes kaiken lainsäädännön läpi. On muutamia jäsenvaltioita ja muutamia ammatteja, joista ei meillä nyt riittävää tietoa. E, eikä menettelyiden suhteellisuudesta. Tähän kuuluu totta kai terveysalan ammatit mukaan. Saamamme tiedon pohjalta ja tämän huomioon ne suuntaviivat, jotka annamme valtiolle, jotta niiden olisi helpompi arvioida suhteellisuusperiaatteen toteutumista. Me näemme, että monissa tapauksissa terveysammattien suhteeseen maalla oli vaikeuksia. Ne eivät ollut halukkaita tai kykeneviä noudattamaan antamiamme suuntaviivoja ja selittämään, miten on suhteellisuusperiaatteiden laita niiden lainsäädännössä. Ja me olemme tätä varten lukeneet erittäin tarkkaan tuomioistuimen päätöksensä sen monen, monet kerrat käsitellyt säädöksen niiden suhteellisuutta. tuomioistuin on itse asiassa aika usein tehnyt näin myös terveysalan suhteen. Olemme lukeneet päätöksiä tarkkaan ja olemme antaneet jäsenmaille vaadittavan tiedon arviointia varten, mutta tällaista lopputulosta emme sitten saaneet aikaan. Siksi komissio on tehnyt ehdotuksen, joka olisi rakenteistotumpi, joka ei koske sitä, mitä ollaan päätetty keskinäisistä arvioinneista, vaan olemme ehdottaneet sellaista, joka perustuu tuomioistuimen päätöksiin. Ja tässä on otettu huomioon, mitä tuomioistuin on monta kertaa sanonut terveysalan suhteen. Tässä oli lisävaatimuksia jäsenvaltioille – me pyritään selkeyttämään, mitä ammattipätevyyttä koskeva direktiivi ja perussopimukset sanovat, että säätelyn täytyy, sen vaikutuksena täytyy olla yleinen etu. Olemme pyrkineet auttamaan jäsenvaltiota, mutta käyttämään vähän voimaa, koska suuntaviivat eivät ole kovasti auttaneet. Olemme pyrkineet ohjaamaan niitä tekemään sitä, mitä ne joutuvat tekemään sopimusten perusteella ja muun sekundaarilainsäädännön pohjalta myös terveysalalla. Merkitsekö tämä lisää byrokratiaa? En usko. Kaikki jäsenvaltiot, niiden mitä sisältää lainsäädäntöä, miettii, äh, onko lainsäädäntö EU-lainsäädännön mukaista ja tarkoituksen mukaista. EU varmasti tekevät näin, ja me haluamme, että jäsenvaltiot tekevät sen ymmärtäen samalla tavalla kaikki, mitä säännöt ovat me sanomme, että jäsenvaltiot lainsäädäntö, laitavat lainsäädäntöä omassa kontekstissaan, mutta arvioivat sitä per, sellaisen periaatteen, että tuomioistuin on laitettu. Ei lisää byrokratiaa. Mikä tässä ole mitään taakkaa ammateille? Päinvastoin. Ammat, alan ihmiset saavat lainsäädäntö on liikaa ja se vaikuttaa työtä. Tämä työkalu merkitsee sitä, että lainsäätäjä joutuu varmistamaan, että lainsäädäntö on suhteellista ja ammattilaisten tarpeiden mukaista, että emme vaikeuta ammattiharjoittajien elämää, vaan jätämme heille enemmän aikaa ammattinsa harjoittamiseksi. Sen se, että olisi paljon byrokratiaa. Sellaista, että jäsenvaltiot ovat saattaneet suhteettomasti luoda. Ehdotuksessa myös joko turvalausekkeita, nous, turvalaskeita tai mahdollisuuksia päättää, kuinka voimakkaasti ne haluavat suositella, suojella ammatteja ja kuinka paljon ne haluavat säädellä. Mutta kaikki tämä tietysti suhteellisuusperiaatetta noudatetaan, niin kuin aina ennenkin. Emme halua tehdä elämää vaikeammaksi, me vaadi mitään tietoa lopputulosta. Sanoin vain, että kun mietitte lainsäädäntöä, pohtikaa tarkkaan lainsäädännön vaikutuksia ja ajatelkaa sitä suhteellisuusperiaatteen näkökulmasta, kriteerejä, kriteereitä tuomioistuin, käytän sen selvittämiseksi, mitä tulee merkitsee tuomioistuimen päätösten valossa. Emme usko, että tämä vähentää erityisongelmia terveydenhuollolle, sen ammateille. Meistä oli hyvä idea ottaa ne mukaan. Pitää ne mukana tässä. Ja se erityispiirteitä, jotka pitäisi voimakkaan ottaa huomioon. Haluamme valmiita parantamaan tekstiä. Kiitoksia nyt sitten jälleen esittelee Grostet. Kiitos puheenjohtaja, kiitän kaikkia kollegoita. Kannastaan. Vastaan kaikkiin kysymyksiin. Olen oikein tyytyväinen, koska tämä keskustelu ottaa selkeyttävä monia asioita. Ensinnäkin halusin täsmentää, että kysymys on lausunnosta. Mietintään IMKassa esitteli herra Schwab. Tätä kai olemme olleet useamman kerran yhteydessä. Ja mä vahvistaa sen, mikä Peter Liise sanoi juuri. Herra Schwab on suuntautumassa saman kannan taakse, eli terveysalan ammattien poissulkemisen kohdalle. Tämä asia on tullut monta kertaa esille. Olen ollut pitkään täällä parlamentissa. Ja asia tulee esille säännönmukaisesti. Täytyy muistuttaa siitä, mitä kollegat ovat täällä sanoneet. Terveysalan ammatteja ei saa pitää ihan millä tahansa ammatteina – Tällaisella ammattilaisia pitäisi pitää kaupallisten palveluiden tarjoajana. Kysymys on kansanterveydestä. Kysymys on erittäin valvotusta ammateista kussakin jäsenmaassa. Emme voi käsitellä niitä kuin minä tahansa muuna palveluna. Se täytyy pitää hengessä mielessä. Niillä on erityispiirteensä. Olen puhunut taakasta. Komissio sanoi, että tosiaan, että me ei muuta mitään. Jos no, me ei muuta mitään, niin älkää ehdottako tätä. Täytyy olla selvä. Joka luodaan ehdotetaan etä, joka luo lisäarvoa, tai sitten ehdotetaan etä, joka ei luo sitä, ja sitten sitä ei kannata ehdottaa. Terveydellä on ammattilaisia paljon, No, prosenttiosuus seuraava väestöstä on suuri. jos tämä ei lisää mitä, miksi luoda heidän joukossaan epävarmuutta ja kysymysmerkkejä. Meillä on ne teksti. Epäli sanoi, että mä haluan se mitään heidän suhteen. tunnustamista, koska se direktiivissä artikla 51, jos komissio ei muuta mitään, niin tarkastellaan artikla 59 ammattipätevyysdirektiivissä. Tässä on komissio sanoi, että tämä on turhaa byrokratiaa. tässä todisteena artikla 6. Yes. Korsahin tämä vihreille. Siinä mainitaan poikkeukset, mutta se todistus on äärimmäisen monimutkainen. Täytyy osata tai että ne ovat oikeita oikeutettuja erittäin rajoittavia kriteerejä suhteen. Nämä artikla 6 kriteerit ovat erittäin tiukkoja. Lukakaa artikla 6, kun näette kriteerilistan, onko terveysalan ammattilaisilla aika esittää kaikki nämä kysymykset. Minusta tämän soveltaminen on äärimmäisen monimutkaista. Tämmöisessä sanotaan, että tässä ei ole mitään lisämenettelyjä pohjataan olemassa oleviin kriteereihin. Ei voi kiistää, etteikö tässä vartaavalta kriteeriä, koska nämä järjestelmiset tarkistukset täytyy tehdä ja täytyy antaa organismi luoda taho, joka on vastuussa tästä. kuin edusta ja on ehkä vähän, on vähän yllättävää, että koe puolustaa va- markkinoiden vapauttamista enemmän. Tämä järjestelmä toimii. Mutta minusta teitä terveydenhuoltosektori ei ole markkinasektori. Vapaa kilpailu ei laske hintoja, koska jäsenvaltiot säätelevät tätä. Varmaan tunnemme terveysalan ammattilaiset. Tiedämme, mikä on hallinnollinen taakka, joka heihin kohdistuu. Terveydenhuollon ammattilaiset sanottu, että paperia on niin paljon täytettävänä hänkin äh, kunkin järjestelmä, järjestelmä, ja täytyy vielä ottaa huomioon tämä uusi lainsäädäntö, joka a priori ei paljonkaan lisää. asettaa hänen, meidän paik- asemaansa näin tätä euroskeptisismia luodaan? Euroopan komissio olemassa olemassaoloaan aina uudella lainsäädäntöllä. Minä sanon, että ollaan nyt tarkkana, varoitan kollegoita myös, olkaamme varovaisia. Meissä on olemassa olevaa lainsäädäntöä ja säätelyä, joka mahdollistaa välttämättömän joustavuuden. se vastaan, mutta on sama, että tämä toimi hyvin. Muutaman poikkeuksen vuoksi luomme lisämääräyksiä, jotka koskevat kaikkia terveysalan ammatteja, 27 jäsenvaltiossa tämä ei ole johdonmukaista. Me haluamme, että komissio olisi antanut meille suuntaviivoja, se olisi ollut paljon tehokkaampaa. Totta kai työskentelemme kaikkien varjostelijoiden kanssa. Odotan tarkistuksia ja uskon, että saamme yhdessä hyvän esityksen aikaa. Ähm, Kiitoksia. Aikataulusta sitten. Tarkistusten jättämisen määräaika on 7.7. kello 11. Envivaliokunnan äänestys järjestetään 28. syyskuuta, kun taas IMKON äänestys on 21. marraskuuta 2017. Nyt sitten seuraavaan esityslistan kohtaan uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen, esittelijä tai valmistelija Bas Eichhout. Ja hän saakin nyt saman tien puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on talvipaketista oleva osio. Komissio esitti sen viime vuoden loppupuolella ja tiedämme, että se on aivan valtava paketti energiatehokkuudesta uusiutuviin ja puhutaan markkinasuunnittelusta myös. Ja tässä valiokunnalla on yksinomainen toimivalta, kun puhutaan biopolttoaineiden biomassan kestävyyskriteereistä, mutta ympäristövaliokuntana meidän täytyy tietenkin puuttua myös siihen, miten edistetään uusiutuvia. Annamme lausunnon ITRE-valiokunnalle, joka on tässä vastuuvaliokunta. Yksi suurista kysymyksistä on se, mikä EUn tavoite uusiutuvien osilta on. 20 prosenttia vuonna 2020 on tavoite. Siihen EU luultavasti pääsee, vaikka jokainen yksittäinen maa ei pääsekään kansallisiin tavoitteeseen omalla maalla, niin Alankomailla on ongelmia oman tavoitteensa kanssa muuten. Mutta kysymys kuuluu, miten edistetään uusiutuvia tämän jälkeen. Tässä on hyvin tärkeää nyt ymmärtää, että uusiutuvien direktiivi vuoteen 2020 on ollut tärkeä väline uusiutuvien kehittämiselle Euroopassa. Viittaan Alankomaihin omaan maahani jälleen. Ja voisin sanoa, että jos tätä uusiutuvien direktiiviä ei olisi niin Alankomaissa ei olisi päästy ajamaan uusiutuvia. Eli nyt nähdään, että uusiutuvien kehitteleminen edistyy kaikissa maissa tämän direktiivin takia, 2020 tavoitteen takia. Tavoite tarkoittaa 5 prosentin vuosittaista lisäämistä vuoteen 2020. Jos pidettäisiin sitten komission ehdotuksesta kiinni, 27 prosenttia on tämä niin vuoden 2020 jälkeen taas uusiutuvien osuus se 5 prosenttia vuosittain, mutta sen jälkeen vuosittainen kasvu olisi vain 1 prosentin luokkaa vuoden 2020 jälkeen. Eli tämä luku kutistuu, vaikka tiedämme, että uusiutuvista tulee kilpailukykyisempiä, ja tämä on vaihtoehto, jossa ei tarvitse lähteä mitään katumaan. Tämä on siis sun tätä emme voi tukea. Meillä pitää olla kunnianhimoa enemmän. Kiinnittäisin huomioon myös siihen, että no tietenkin on jotain tutkimuksia, Ecofisin kiinnostava ja minun teknisen instituutin pari viikkoa sitten julkaisema tutkimus, jossa selkeästi sanotaan, että jos EU esittää uusiutuvien tavoitetta, joka on alle 35 prosentin, niin tämä johtaa siihen, että että uusiutuviin ei enää investoida. Tämä on ristiriidassa sen kanssa, mitä komission puheenjohtaja esitti. Euroopastaan piti tulla uusiutuvien ykköstaho. Tämä on kai edelleen EUn ja tämän komission tavoite, jos haluaa olla etunenässä. Ja samalla ei kannusteta uusiutuviin investoimiseen, niin eikä tässä mennyt komissiolta joku asia väärin, mutta onneksi voimme sen oikaista, koska tiedän, että komissio sitten viittaa neuvoston päätelmiin vuodelta 2014. No onneksi me parlamenttina olemme asemassa, jos olemme oma parlamentti, meikä meidän tarvitse olla neuvoston virkamiehiä. Ekofisin ja Vinnin tutkimus esitti myös, että luultavasti oikea viesti annettaisiin sijoittajille, jos tavoite olisi 45 prosenttia. Jos se yhdistetään tehokkuustavoitteeseen, joka on 40 prosenttia. Sitähän on ehdottanutkin Envon, Envin esittelijä. Eli siinä mielessä, jos katsotaan paketin johdonmukaisuutta, niin 40 prosenttia tehokkuutta, 45 prosenttia uusiutuvia. Tämä olisi johdonmukaisuutta luova paketti kokonaistavoitteiden osalta – ja siksi esittelijä täällä ehdottaa 45 prosenttia. Toivon, että kaikki tutustutte näihin tutkimuksiin, joista luvut löytyvät. Voimme tietenkin puhua myös siitä, onko meillä lopulta kansallisia tavoitteita. Tämä varmasti on Nitrivaliokunnan keskeisin keskustelun aihe. Minä selkeästi olen sitä mieltä, että kansalliset tavoitteet tarvitaan, jotta todella tuettaisiin innovaatioita kaikissa jäsenvaltioissa. Ja näin pääsen uusiutuvien keskusteluun ja kestävyyskriteereihin. Biopolttainen biomassa. Puheenjohtaja, että paljonko minulla on aikaa, kun minuuttiko? Tämä on kyllä melko tärkeää keskustelua, puheenjohtaja. No kaksi minuuttia. Wow. Kaksi, no mahtavaa. No, nyt minulta loppu aika. No joudun puhumaan ihan lyhyesti. Luulin, että minulla olisi vähän enemmän aikaa tähän aiheeseen, kun se on niin valtavan tärkeä. Siihen voitaisiin käyttää enemmänkin aikaa, mutta ensimmäinen sukupolvi ensinnäkin. Komissio esittää, että rajataan 3,8 prosenttiin lopulta vuoteen 2030. Päätin olla muuttamatta tuota. Olen kuitenkin sitä mieltä, että tämä komission ehdotus ei ota huomioon hyvää ja huonoa ensimmäisen sukupolven ja edistyneiden biopolttoaineiden osalta. Minä haluaisin, että epäsuora maankäytön muutoskriteeri otetaan sinne lisäksi mukaan. Haluaisin muistuttaa, että me juuri hyväksyimme matalahiilisen liikkuvuuden mietinnön täällä valiokunnassa. Ja kompromississa 20 siellä tämä valiokunta myös sanoo, että haluamme epäsuoran maankäytön muutoksen. Eli esittelijä tässä ajasta, mikä on hyväksytty. Eli jos tässä on ongelmia, niin huomaatte varmasti, että tämä valiokunnassa hyväksyttiin ajatuksena. Ajattelen myös sitä, että valiokuntamme on useat kerrat halunnut palmoöljyn lepottainen ulkopuolelle. Parlamenttina en oikein voi sanoa, että me halua palmoöljyä, koska tässä syntyy VTO tapauksia, kiinnostavia sellaisia. Joten parempi olisi nyt parantaa näitä kriteereitä, jotka johtavat siihen, että palmuöljy tipahtaa tuolta listalta. Ja tämä koskee monia ensimmäisen sukupolven polttoaineita. Ja tämä jättäisi mahdollisuuden ensimmäisen sukupolven etanolille kasvaa tuossa 3,8 prosentin katossa. Vaperäinen polttoaine, jos otetaan epäsuora maankäyttö huomioon, niin siinä erotellaan silloin hyvät ja huonot. Ja voidaan tukea niitä, jotka vastaavat epäsuoran maankäytön vaatimuksiin. Bioetanoleissa on sellaisia. Jos katsotaan liikenteen tulevaisuutta, tarvitsemme reilumpaa kilpailua sähkön ja biopolttoaineiden välillä liikenteessä, koska tiedämme, että suuri kysymysmerkki on ainakin matkustajaliikenteessä, mutta yhä enemmän myös raskaassa liikenteessä kysymys kuuluu, onko biopolttoaineella vai sähköllä tässä tulevaisuusluvassa. Meidän täytyy katsoa tuota 6,8 prosentin tavoitetta reilu kilpailu biopolttoaineen ja sähkön vaihtoehtojen välillä, jotta annettaisiin selkeä viesti edistyneen biopolttoaineen alalle. Otin myös lentoliikenteen mukaan, koska edistyneet biopolttoaineet joutuvat siirtymään sinne lähinnä, koska tiedämme, että edistyneillä biopolttoaineilla on lentoliikenteessä tärkeä rooli. Joten lentoliikenteen ottaminen mukaan tähän olisi hyvä asia. Lisäksi tärkeää on se, että tiedämme, että tuo kuuluisa liite 9 saa paljon kritiikkiä elintarviketeollisuudesta. Me käytämme joitain näitä meidän sovelluksessamme ne tulevat nyt sinne edistyneinä kestävinä biopolttoaineina tuohon liitteeseen eli biotalouden osalta. Tässä on kilpailua. Siksi haluaisin epäsuorien päästöjen kriteerin sinne mukaan. Näin huolehdittaisiin siitä, että ne sovellukset, joilla on toisia sovelluksia kemian tasolle, jos katsotaan tuota kaskadia, niin on huolehdittava siitä, ettei vääriä käytetä edistyneiden biopolttoaineiden osalta. Suurta keskustelua käydään tässä. Sitten kun meillä on biomassakin tässä, niin lopuksi sanoisin, että komission ehdotus tässä on kovin heikko. Jos katsotaan näitä puitteita, niin yksi asia on ihan selvä. Tuonti esimerkiksi Puupellettien tuominen Yhdysvalloista biomassan käytöksi ei jää ulkopuolelle tässä ehdotuksessa. Jos katsotaan komission vaikutusten arviointia, on selkeä syy sanoa, että meidän pitää ajatella jätettä esimerkiksi. Niitä pitäisi käyttää. Tiedämme, että 50 prosenttia biomassaa on edelleen ihmiset sanovat, että tavoitteeseen ei päästä. Katsokaa lukuja. Jos katsotte näitä lukuja päästään 50 prosenttiin, käytetään biomassankin osalta nyt oikeita. Sitäkin ehdotetaan tässä. Joudun vähän lyhentämään puheenvuoroni. Kiitos. Thank you. Uh, I know it's an important discussion. Kiitos. Tiedän, että keskustelu on tärkeä, mutta meidän täytyy silti pitää kiinni valiokuntamme aikataulusta. Nyt kuulemme varjoesittelijöitä. Ensinnäkin Petir EPPstä neljä minuuttia jos sopii. Kiitoksia puheenjohtaja. Pariisin sopimuksen velvoitteiden puitteissa ja mitä tulee ilmastonmuutoksen, meidän pitäisi saada jonkinlainen kokonaisenergiankulutustavoite vuoteen 2030 mennessä. Tämä pitää kuitenkin olla realistinen tavoite. Ja uskon, että perinteisten polttoaineiden tavoite lähettää vääränlaisen viestin mahdollisille investoijille. Biopolttoaineiden taso pitäisi pitää 7 prosentissa vuoteen 2030 mennessä ja pitäisi myös puuttua epäsuoran maankäytön muutoksiin ja lieventää niitä. Liikennealalla on asetettava tavoite johon pyritään sekä tieliikenteessä että raideliikenteessä. Ja tämä kattaisi kaikki polttoaineiden toimittajat vuoteen 2030 mennessä. Ja tavoitteiden tulisi olla kunnianhimoisempia kuin komission ehdottamien tavoitteiden. Kun katsotaan energian nettokäytöstä vuoteen 2030, ja katsotaan erityispiirteitä eri maissa, niin maiden pitäisi pystyä päättämään biopolttoaineiden ja nestemäisten biopolttoaineiden määrästä. Tämä koskisi myös biomassasta saatua biopolttoainetta. Ja tässäkin otettaisiin huomioon maankäytön, epäsuoran maankäytön muutokset. mahdollisesti tarvitaan poikkeus näistä rajoista, joista nyt keskustelemme. Rehuista tuodaan noin 60 prosenttia. Viittaan GMO-tuotteihin, joita emme halua Euroopan unioniin. Niiden vaihtoehtona voisivat olla erilaiset muut tuotannon muodot. Eri toimilla emme kuitenkaan saa lisätä hallinnollista taakkaa eikä rajoja pitäisi määritellä yksilötasolla, vaan koko biomassan tuotantoalalla. Ja tässä pitäisi ottaa huomioon myös biomassan tuotanto. Maatalous ei kuulu EUn toimivalta ja siksi en voi hyväksyä sitä, että pyydämme metsänhoitoon liittyvien tietojen pyytämistä metsänomistajilta. Meidän täytyy noudattaa olemassa olevia sääntöjä jäsenvaltion aloitteiden pohjalta ja tämän suuntaisia tarkistuksen aion jättää. Thank you very much. And the next speaker. Kiitos. Seuraavaksi Julainen ST-ryhmästä. Kiitos puheenjohtaja. Olen Pösäkhautin kanssa samaa mieltä siitä, että tämä on tärkeä asia kokonaisuus. Tarvitsisimme riittävästi aikaa keskusteluun, koska tämä on osittain myös hyvin monimutkainen asia. Ja on pohdittava sitä, mihin tässä nyt tie kulkee. Lähtökohta. Olen tässä esittelijän kanssa samaa mieltä että komission tavoitteet ovat aivan liian alhaiset. 27 prosenttia vuoteen 2030 on tällainen business as usual lähestymistapa eikä selkeä viesti toimijoille tällä alalla ja yhteiskunnassa. Paljon korkeampi luku on tarpeen. Kuinka paljon tärkeämpi, korkeampi anteeksi, siitä varmasti kiistelemme. Olemme aina sanoneet, että, että ilmasto tavoitteisiin päästään Pariisin sopimuksen mukaan ainakin 40 prosenttia vuoteen 2030 on rakennettava meidän suunnitelmimme mukaan. Esittelijä puhui 45. Kaikkia tukemaan löytyy varmasti tutkimuksia. Sanoisin, että korkeampi luku on paikallaan ja me pitäisimme parempana 40 prosenttia. Lisäksi oli tärkeää että siitä, että katsotaan vuoteen 2020 sitovat kansalliset tavoitteet. EU-tason tavoite jättää liikaa pelivaraa käy niin, että jotkut edistyvät, toiset eivät tee mikä, mitään. Meidän pitäisi huolehtia siitä, että taistelemme kansallisesti sitovien tavoitteiden puolesta. Kuluttajan vahvistaminen. Hyvä asia komission ehdotuksessa uusiutuvien osalta – meillä on mahdollisuus olla samalla kuluttaja että tuottaja. Eli voidaan edistää oman energian tuottamista ja kuluttamista. Lämmitys- ja viilennysala, sitä haluaisin kommentoida. Tavoite on saatava paljon korkeammalle uusiutuvan energian osalta. Biomassa on varmasti kyllä roolissa tässä kuten tiedämme, mutta tarvitsemme kestävyyskriteerit. Ei biomassaa voidaan aivan käyttää. Biopolttoaineet vielä. Olen kauan tehnyt työtä ympäristönsuojelun alalla. 15 vuotta sitten hypetettiin bio, bio, bio polttoaineita ja nyt yhtäkkiä bio, bio, bio onkin paholainen tässä. Varmasti tässäkin on niin, että totuus löytyy siitä puolesta välistä. Biopolttoaine tarvitsee kestävyyskriteerit. Tätä kautta on voitava suojella ympäristöä. Ja ilmastoamme on katsottava sitä, miten päästään ensimmäisestä toiseen sukupolven, mutta myös ensimmäisen sukupolven polttoaineisiin on kiinnitettävä huomiota Soja ja palmuöljyn biodiesel ovat huonompia asioita etanolin osalta on olemassa kasveja, jotka eivät ole pahaksi, vaan neutraaleja tai jopa eduksi, näin sanotaan. Tässä mielessä pitäisi asiaa katsoa. Esittelijä puhuu illuk vaatimuksista ja tehokkuusvaatimuksista. 20 2025 voitaisiin heti niistä luopua. No, voisikohan vielä kommentoida, kun meillä ei ole sitten vuonna 2025 sitten enää mitään. Eli tässä kyllä mielestäni vähän liioitellaan. Biomassan osalta olen samaa mieltä näistä poistoista liitteestä yhdeksän. Mutta kysymys kuuluu, miten paljon byrokraattista työtä syntyy, jos lähdetään puhutaan yhdestä megawatista. Jos tarvitaan näin paljon lupia ja lisenssejä, se on ehkä hankala. Minä suosittelisin ehkä viittä megawattia, koska laitokset, jotka todella huolestuttavat, niitä on noin 320 megawattia ja enemmän. Silloin todella puuta tuodaan Yhdysvalloista ja muualta. Tämän suuntaisia tarkistuksia teemme. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much. And the next. Kiitos. Wisniewska seuraavaksi ECR-ryhmästä. Szanowni Państwo. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät herrat, Bassin Lannassa on kunnianhimoinen, joskus liiakin kunnianhimoinen. Tätäkin kommentteja minulla on. Lähtien ensimmäisestä kysymyksestä. Ja tällä tekee jotain, jota parlamentti yleensä tekee, ja se ei vie meitä mihinkään. Ja sitä korkean tavoitteen Jotta me emme loppujen lopuksi saavuta, koska jäsenvaltiot eivät salli sitä. Parlamentin viime vuoden ehdotus sanoi 30 prosenttia tavoitteena. Meidän esittelemme haluaa 45 prosenttia. Tämä olisi kansallisten tavoitteiden päälleen. voi olla samaa mieltä tässä. Toinen kiistanalainen kysymys. Lapsatulunnoksessa on erottelu maatalouden ja metsätalouden bioenergiakasa ja, ja sitten jäte- ja sivutuote bioenergian välillä. Esittelemme kannattaa ensimmäisten tyyppistä energiaa. No, on että voisimme tehdä enemmän käytäksemme näitä raaka-aineita tehokkaammin, mutta jos oikein ymmärsin, bioenergiaa, maataloudesta ja metsätaloudesta vuonna 2020 jälkeen selvinnoidaan täysin, mikä voi hyväksyä tätä. Ja kenttäsi ilmoittanut tarkistus 30 sanotaan, että vuodesta 2021 lähtien meidän pitäisi lopettaa energiantuotantoa yhteisöjätteestä. Kunnianhimoista, mutta onnistuuko se? Ei. Tällä hetkellä poltetaan paljon jätettä. Eikä näitä laitoksia voida sulkea. Joten meidän pitäisi käyttää tuota energiaa, vaikka ymmärrän. Jätteen poltto ei ole paras tapa tuottaa energiaa, ja olen samaa mieltä, että meidän pitäisi pienentää osuutta järkevimmillä menetelmillä. Tässä lausuntoluonnoksessa on myönteisiä piirteitä, millä tarkistus 36 on erittäin tervetullut. Sen sen takia että pitäisi tukea maa-energian käyttöä. Olen siitä iloinen esittelee tarkistukseni, jotka koskevat mainitsemiani ongelmia sitten biomassaan ja biopolttoaineisiin. Kiitos. Seuraavaksi Heittämä Alderyhmästä. Very much, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Puhun toisen jäsenen puolesta tällä kertaa. Kiitoksia ensinnäkin esittelijälle hyvästä työstä. Se, että lisäämme uusiutuvien energialähteiden tavoitetasoa on välttämätöntä, jotta päästään tavoitteisiin. Totta kai tavoitetasosta pitää keskustella, mutta olemme edistäneet ainakin 30 prosentin tavoitetta ja tämän alle ei tulisi jäädä. Jotta saadaan lainsäädännöllistä varmuutta ja voidaan myös taata teknologian kehitys kaikkialla EU-ssa – tukisin myös kansallisten uusiutuvia energianlähteitä koskevia tavoitteita EU-tavoitteiden lisäksi. Liikenteen osalta olen huvittunut ja kauhuissani tästä déjà vu tuntemuksesta, jota, joka minulla on. Siis tämä ei ole minun tekstiäni, korostan, sanoi puhuja. Tässä katsotaan ensimmäisen sukupolven biopolttoaineita, ilukia, kestävyyskriteerit. Tämä kaikki tuo viime vuosi kymmenen kaikuja mieleen. Kaiken kaikkiaan nyt monessa kysymyksessä on aika kääntää sivua. Ensimmäisen sukupolven polttoaineita on katsottu jo pitkään. Tässä olen valmis lähtemään asteittaisen vähentämiseen, josta esittelijä puhuu. Sitten liite yhdeksän ja moninkertainen laskeminen. Tästä en oikein pidä, jota voimme välttää siltä, että keskustelemme samasta asiasta viiden vuoden välein. Meidän täytyy muuttaa toimiamme. Yhdeksän liitteen muutoksiin tarvitaan myös muita saavutettujen lausekkeita. Varmasti voimme olla yhtä mieltä siitä, että uusiutuvia energianlähteitä pitää edistää, mutta se, mitä tässä toimitaan ilukin puitteissa, varmasti jakaa linjoja myös omassa ryhmässäni. Kiitos. Thank you very much. And the uh, next Kiitos. Seuraavaksi Pedicini EFDD-ryhmästä. Kiitoksia puheenjohtaja. Me suhtaudumme Eichhautin mietintöön myönteisesti. Meistä on hyvä, että EU olisi uusiutuvissa lähteissä maailmanlaajuisesti johtavassa asemassa. Jotta kuitenkin voidaan päästä näihin kunnianhimoisiin tavoitteisiin, ei voida katsoa fossiilisia polttoaineita, ei myöskään silloin, kun ne tulevat jätteistä. Myös polttoaineiden Jätteiden polttaminen on asia, johon pitää kiinnittää huomiota. Jos fossiilisia lähteitä tuetaan ja jätteiden polttamista tuetaan, tämä on väärin. Tämä kaikki sotii kiertotaloustavoitteitamme vastaan. Meistä pitäisi tukea aurinkoenergiaa, kestävää tuulivoimaa ja pitäisi korostaa energiasäästöjä ja sitä, että saadaan entistä sähköistetympää liikennettä liikennettä. Me voimme käyttää jätteitä tähän silloin, kun niitä ei voida hyödyntää muulla tavalla. Nykyinen luettelo niistä materiaalista, joita voidaan käyttää eristyneisiin polttoaineisiin, siis liite 9, aiheuttaa meissä edelleen hämmennystä – niitä voidaan käyttää teollisuuden tuotteena ennen kuin ne päätyvät polttoaineeksi. Sitten resurssien kaskadikäyttö, jätehierarkia ovat nekin tärkeitä. Perinteiset biopolttoaineet ovat sellaisia, että iluktekijä pitää ottaa niiden osalta huomioon. Ymmärrämme, että on hankalaa sopia tavoitetasosta – fossiilisia polttoaineita lobataan edelleen voimakkaasti, mutta tämä ei kuitenkaan voi estää meitä asettamasta jäsenvaltiotasolla vuoteen 2030 45 prosentin uusiutuvien tavoitetta ja myös toista tavoitetasoa vuodelle 2040. Kiitos. Thank you very much and now we come... Kiitoksia. Seuraavaksi muut valiokuntamme jäsenet, kaikki saatte kaksi minuuttia kukin. Ensin Balcho. Kiitos puheenvuorosta. Komissio on tunnistanut yhden asian. Tämä 27 prosentin uudistuvan energian tavoite jää saavuttamatta 2020 mennessä direktiiviä täytyy siis muuttaa tavoitteen saavuttamiseksi. Olen samaa mieltä. Parlamentti ehdotti 30 prosenttia, joka on jo kunnianhimoista. Esittelijä haluaa kasvattaa tätä edelleen. Sanoit, että me teemme mitä haluamme. Onhan hän siinä oikeassa, mutta olisi se mukavaa, että olisi realistinen tavoite, joka voidaan saavuttaa lähinnä sanomme, että uusiutuva energia on talouden moottori, parantaa energiaturvallisuutta, luo uusia työpaikkoja ja niin poispäin, mutta tuuli- ja aurinkoenergia, kuinka paljon turvallisempaa se on kuin ydinenergia? Esitän tämän kysymyksen. Ja sitten mainitsen puhtaan energian ihan tarkoituksella. Kuka maksaa laskun? Jos komission asiakirja tarkastelee, sen sanotaan, että 2030 asti. Ja jos me panemme 47 prosentin tavoitetta, se maksaa meille maksaa 25 miljardia euroa. Se on 1,5 kertaa budjettiin. Jos 27 prosenttia maksaa näin paljon, kuinka paljon maksaa 45 prosenttia? Me olemme ja ympäristövaliokunta. Aina me puhumme uusiutuvista energialähteistä. Säännöttömän kaunis, morsian. Aina siitä puhutaan hyvää. Vaikka olen tavoitteen kanssa samaa mieltä, mutta kunnianhimon kasvattaminen jatkuvasti olisi sellainen takaisin valtiolle, että eivät ne pärjää. Ja tähän olisin tuoda vähän toisenlaisen näkökulman keskustelua. Kiitos. Eh, Miss Kiitoksia. Seuraavaksi Jättenmäki. Kiitoksia. Tahdon myös kiittää esittelijä hänen tekemästään työstä. Paine muuttaa tätä komission esitystä on varmasti kovin suuri molemmilta puolilta tai monelta suunnalta. Tässä näkyy selkeästi esittelijä intohimo EUn ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja jopa ylittämiseksi. Minä pelkään kuitenkin, että tämä esittelijän valitsemat keinot saattavat itse asiassa hidastaa EUn ilmastotavoitteiden saavuttamista. Ihmettelen, että esittelijä vaikeuttaa huomattavasti bioenergian tuotantomahdollisuuksia suhteettoman tiukoilla kestävyyskriteereillä ja raaka-ainerajauksilla, mutta nostaa samalla uusiutuvan energian kokonaistavoitetta EU:ssa 45 prosenttiin. Tavoite on lähes 20 prosenttiyksikköä korkeampi kuin komission esityksessä. Tätä komission esittämää tavoitetta on, tai tavoitetasoa on varmasti varaa nostaa, mutta silloin kyllä tarvitaan kaikkien uusiutuvan energian muotojen, myös bioenergian täysimääräistä panosta, että tämä tavoite saavutettaisiin. Esittelijän huolestuttava tulkinta näistä kestävyyskriteereistä vaarantaa bioenergiasektorin toiminnan, joka on tärkeä työkalu merkittävien päästövähennysten saavuttamiseksi. Jos ne halutaan saavuttaa, niin jotakin on tehtävä. Eurooppalaiset yritykset tuottavat ja käyttävät yhä enemmän kehittyneitä biopolttoaineita – bionesteitä ja biomassapolttoaineita, joiden hiilidioksidipäästöt ovat huomattavasti pienemmät kuin fossiilisilla polttoaineilla. Ja kehitystyö tarvitsee tuekseen myös ensimmäisen sukupolven biopolttoaineita, mutta niistä tulee vähitellen luopua, ei yhtäkkiä. Kysymys kuuluu, että haluammeko lähettää signaalin, joka tukahduttaa uraauurtavan tutkimus- ja kehitystyön jota tehdään bioenergian parissa. Innovaatiot vaativat investointeja ja ennustettavan vakaan sääntelyympäristön. Puheenjohtaja, ihan lyhyesti vielä oman maani Suomen kohdalla. Erityisen ongelmallinen on esityksen esittelijän tarkistus 57. Sen mukaan turvemaaperässä kasvaneista metsäbiomassasta tuotettua energiaa ei saisi, ei saisi laskea uusiutuvaksi energiaksi energian tavoitteissa. Tämä rajaus on kyllä täysin kohtuuton, kun otetaan huomioon, että merkittävä osa Suomen metsätalouskäytössä olevista metsistä kasvaa turvemailla. Pelkään, että hyvistä aikomuksista huolimatta esittelijän lähestymistapa johtaisi lyhyellä aikavälillä laajamittaisempaan fossiilisten polttoaineiden käyttöön Euroopan energiatarpeen tyydyttämiseksi. Ja uusiutuvat energiamarkkinat häiriintyisivät entistä enemmän. Minä olen vakuuttunut, että meidän on mahdollista tuottaa puhdasta, markkinaehtoisesti tuotettua energiaa. Please, madam, please conclude. We are far beyond the original time Yes, I know, limit. but I don't speak very often and not, but I hope that we can achieve very many-sided Toivottavasti saamme aikaan erittäin monipuolisen paketin aikaan. Perusministeri Liise. Kiitos seuraavaksi Peter Liise. Jean-Claude Juncker. Kiitos puheenjohtaja. Jean-Claude Juncker, ennen kuin hänestä tuli komission puheenjohtaja, hän totesi, että hän haluaisi, että EU, Euroopasta tulisi maailman johtaja uusiutuvissa energialähteissä. Ja henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että kun näin komission ehdotuksen, niin oli kyllä aika pettynyt. 27 prosenttia ei ole mitenkään yli kunnianhimoinen tavoite ja on harmi, että ne puitteet, joissa 27 prosenttiin olisi tarkoitus päästä, niitä ei ole kuvailtu mitenkään kovinkaan selkeästi. Meidän on työstettävä komission ehdotusta jotta se olisi lähempänä sitä, mitä Juncker alun perin sanoi. Toisaalta kuitenkin täytyy toimia älykkäästi ja realistisesti ja siksi valitettavasti on sanottava, että Eichhautin ehdotukseen henkilökohtaisesti voi tukea. 45 prosenttia on aivan liian paljon, se ei koskaan toimisi. Ja tätähän voidaan tietenkin valitella mutta tällaisia kansallisia sitovia tavoitteita tuskin saadaan, eli on katsottava vaihtoehtoja. Emme saa myöskään unohtaa sitä, että uusiutuviin energialähteisiinkin liittyy ongelmia. Biomassasta ei täällä tarvitse enää lisää puhua, asia on tullut selväksi. Ja se, mitä Bas ehdottaa, siihen suhtaudumme kriittisesti. Omasta vaalipiiristäni keskustelu on lisääntynyt. Luonnonsuojelijat muistuttavat, että tuulivoimaakaan ei ole rajattomasti saatavilla, vaan pitää toimia oikealla tavalla. Siksi ehdotan kultaista keskitietä sen sijaan, että meillä olisi kiinteä tavoite, ehdottaisin tällaista käytävää. Valitettavasti jotkut jäsenvaltiot sanovat, että käytävä voisi jäädä 27 prosentin alapuolelle, mutta jos tällaisesta käytävästä lähdetään puhumaan, alarajan pitäisi olla ainakin 27 prosenttia, sitten voitaisiin mennä sen 30 prosentin yli kenties, josta parlamentti on puhunut ehkä 33 prosenttiin kustannustehokkaalla tavalla. Meidän täytyy myös määritellä paremmin sen, miten tavoitteeseen päästään. Jos näyttää siltä, että tavoitteeseen ei päästä, pitäisi tietää, mitä tapahtuu, ja ei saa rangaista niitä jäsenvaltioita, jotka ovat nähneet vaivaa tavoitteisiin pääsemiseksi. Tarvitaan vertais- tai tiettyjä mittatiikkuja. Ja tätä kautta näiden avulla sitten komissio voisi jatkaa työtään. Thank you, and the next speaker is Mr. Grib. Kiitoksia seuraavaksi Grib. Thank you very much, Mr. President. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minusta tuntuu, että kantamme nyt vähän selkenee. Meillä on aina toisaalta kunnianhimoa, toisaalta tietyt realiteetit. Mielestäni se, mitä myös Eichhout esitti, 45 prosentin taso, on kyllä taso, jota pitää vähän muuttaa, sopeuttaa, jotta löydämme yhteisen kannan lopulta. Niin sen ehdotus on hyvä. Vähimmäistaso, siihen pitäisi päästä ja samalla voitaisiin edistää yksittäisten jäsenvaltioiden osalta korkeampia tavoitteita, kun siihen on mahdollista päästä. Tässä ensimmäinen kommentti Niin Toisaalta ensimmäinen sukupolvi. Ja sitten esittelijän kanssa olen samaa mieltä siitä, että ensimmäisen sukupolven biopolttoaineet pitää jakaa eri ryhmään. Eurooppalaiset biopolttoaineiden lähteet vastaavat näihin kriteereihin yleensä, kun puhutaan bioetanolista ja biodieselistä varmasti. Miksi tätä nyt painotan? No siksi, että tämä tieto, että vähennetään ensimmäisen sukupolven biopolttoaineita. Viestinä on sellainen viesti teollisuudelle, että me vetäydymme, vetäydymme tästä hommasta, mutta jos halutaan kestävää maataloustuotantoa, niin tiedämme varsin hyvin, minkälainen rakenne meillä on. 80 prosenttisesti kyse on tuotannosta, joka voisi olla elintarvike Eli miten tässä voidaan puhua viherryttämisestä? Jos ajatellaan vaikka rapsia tai sokerijuurikkaita, niin tässä on meillä mahdollisuus. Tämä olisi meille eduksi myös kun ajatellaan ensimmäisen sukupolven biopolttoaineita, joten haluaisin mielelläni tukea tätä vähemmän restriktiivistä linjaa, joka valmistelijalla on. Tässä pitää nähdä eri asioina palmuöljy ja meidän eurooppalainen tuotantomme. Tämä varmasti olisi myönteinen asia. Toiseksi, meidän on muistettava, että biopolttoaineen tuottaminen rapsiöljystä tarkoittaisi myös sitä, että tuotetaan proteiinirehua. Emme halua geenimuunneltua rehua. Jokaisesta tonnista saadaan 600 kiloa biodieseliin. Ja samalla meillä on valkoisrehua, eikä tarvitse geenimuunneltua soijaa sitten tänne tuoda. Viimeinen kysymys. Lentoliikenteen sisällyttäminen. biopolttoaineiden osalta. Meidän pitäisi katsoa nyt, mitä Yhdysvaltain markkinoilla tapahtuu. Siellä ollaan jopa valmiita siihen, että armeija käyttää biopolttoaineita. Meidän pitäisi siis suhtautua siihen vähän toisin. Olen iloinen siitä, että vahvistetaan kuluttajien asemaa. Kuluttaja voi olla samalla energian tuot tuottajia ja se on hyvä asia. Näin voidaan monimuotoistaa tuotantoa. Ja kuluttajat tällä tavalla myös kiinnostuvat näistä uusista mahdollisuuksista ja siitä on meille kaikille etua. Kiitos. Dali. Kiitos seuraavaksi Dali. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Ei, ei voi vähentää kunnianhimoaan suhteessa 2020 tavoitteisiin ja koskien uusia energiaa. Jos me haluamme COP yhtä kunnioittaa ja jos haluamme tämän vähäisen strategian ja 30 prosentin kasvanut päästöt vähennykseen ei ETS-alueella. Mutta muutaman näkökohdan ottaisin esille. Ensinnäkin se, että meillä on lakisääteinen tavoite uusiutuvalle energialle vuodelle 2030. Haluaisin, että ilmailualaa otettaisiin mukaan tavoitteeseen. Sen lisäksi täytyy sitä biopolttoaineiden seurattavuutta sekä EU-ssa että kansallisella tasolla. Se puuttuu nykykäytänteistä. Olen täysin samaa mieltä, että palmoili kielletään tännekäs, että sitä takaraja ei kestävän palmuöljyn käytöllä dieselpolttoaineiden tuotannossa ja meillä täytyy olla tukea biopolttoaineilla. Niin kauan kuin biopolttoaineet ovat kestäviä lähtökohtaisesti, niillä on osuutensa uusiutuvia käytössä. Kun puhutaan uusista biopolttoaineista, niin ne pitää olla kestäviä ja markkinoille täytyy osoittaa, että biopolttoaineinvestoinnit ovat kestäviä ja luotettavia ja yrittää olla laatutakeita edistäneviä polttoaineen suhteen. Mielelläni käyttäisin täsmällistä määrittelyä edistäneille biopolttoaineille sen sijaan, että meillä on suljettu lista, niin kuin nyt liitteessä 9a, näin loisimme tilaa uusille tuotteille, jotka saattaisivat tulla markkinoille. Ja sitten on tärkeää painottaa sähköistämistä. Puhumme 2030 tavoitteista eikä riitä, että puhutaan biopolttoaineista. Puhutaan kuljetusalan yhteydessä täytyy luottaa siihen, että myöskin sähköajoneuvot auttavat meitä saavutellessamme korkeimpia tavoitteita vuodelle 2030. Minusta sähkö on puhtaan polttoaine kuljetussektorille ja kevyellä ajoneuvoille matkustajaliikenteellä sen pitäisi olla, henkilökohtaisella ajoneuvolla sen pitäisi tavata. Kotosala pitää sähköistä ja olla myös samaa mieltä ystävien kanssa, että meillä pitäisi olla vahva kerroin sähkölle, mutta en sulkisi pois tavoitetta uusiutuvalle sähkön tuotannolle jo osana siirtymistä. Sähkömistä. Tämä ei tietysti toimi ilmailussa, äh, meriliikenteessä tai raskaassa ajoneuvossa. Siinä täytyy luottaa biopolttoaineisiin enemmän tulevaisuudessa. Ja, ja jos biopolttoaineita tuotetaan kestävällä tavalla ja ympäristöllisellä tavalla, niin silloin tulevat kysymykseen. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa komissio. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. On hienoa kuunnella tätä keskustelua ja sitä, että valiokunta tunnustaa, kuinka tärkeää tämä lainsäädäntö on. Tässä pyritään siihen, että olemme maailmanjohtavassa asemassa uusiutuvissa energialähteissä, mutta myös siinä, että saamme luotua sellaiset puitteet, joiden kautta jäsenvaltiot pääsevät yhdessä korkeammalle tasolle uusiutuvissa, jonka pitäisi olla siis vähintään 27 prosentissa mahdollisimman kustannustehokkaasti. Komissio pyrkii siihen, että liikennealalla saadaan aika monimuotoisuutta, vähennetään hiilen käyttöä ja niin edelleen. Meillä on tiettyjä huolenaiheita sen jälkeen, kun nyt kuuntelimme puheenvuoroja tänä aamuna. Lähtisin liikkeelle siitä, että meitä huolestuttaa se, että jos lähdemme siihen, että turhaan rankaisemme biopolttoaineita, ja tästä ei pitäisi päättää nyt, siis tämähän on kaikkein tärkein uusiutuvien energian lähteiden muoto, 60 prosenttia kaikesta. Ja sillä todennäköisesti on vuoden 2020 ja 20, 2030 tavoitteiden osalta aivan keskeinen rooli. Liian tiukat kriteerit voisivat heikentää mahdollisuuksien päästä tähän 27 prosentin tavoitteeseen, ja entistä vaikeampaa se olisi, jos lähtisimme Euroopan parlamentin ehdottamiin tavoitteisiin 35-40-45 prosenttia. Sitten metsien biomassa. Tässä piilee vaara siitä, että tietty metsäperäinen biomassa jätettäisiin pois. Ei ole mielestämme ympäristösyistä tai teknisesti perusteltua tai toteutumiskelpoista. Tässä pitäisi katsoa sitä, miten tätä kaikkea hallinnoidusti ja kestävällä tavalla toteutetaan. Kolmanneksi, kestävyyskriteereiden soveltaminen myös hyvin pienimuotoisiin lämmitys- ja jäähdytyslaitoksiin. Tässä ehdotetaan esittelen puolelta yhtä megawattia. Ja meistä ympäristöhyödyt eivät ole suhteessa siihen, että hallintokustannukset nousisivat merkittävästi. Sitten 85 prosentin tehokkuusvaatimukset biomassan osalta johtaisivat siihen, että lähestulkoon kaikki biomassasta tuleva energia olisi kestämätöntä ja vain harva, harvassa tapauksessa tällaisen tavoitteeseen päästäisiin. Ja vielä lopuksi 70 prosentin päästö vähennystavoite niin, että tässä katsottaisiin myös ILUK-tavoitteita vuoteen 2025 mennessä voisi johtaa siihen, että lähestulkoon kaikki perinteiset satopohjaiset biopolttoaineet jäisivät viiden vuoden kuluessa Syyriään. Näillä ehdotuksilla tässä mentäisiin aivan eri suuntaan kuin mitä komissio ehdottaa. Kiitos. Nyt sitten jälleen esittelijä Eichhout. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos kaikille kollegoille puheenvuoroista ja tästä hyvästä keskustelusta. Olen hyvin iloinen siitä, että minusta tuntuu, että meillä on samantyyppiset tavoitteet yhteiset tavoitteet, hyvä niin. Yksi asia tuosta kuuluisesta liitteestä yhdeksän lainen ja Nils niin Heittämä, kollegan ja monet muutkin taisivat mainita sen. Laittamalla oli tällainen déjà vu. Tunnen, no meidän pitää kyllä katsoa tätä, koska en itse pidä tästä liitteestä yhdeksän ylipäätään että mä hän sanoi tämän saman Ensin nimissä. Tämä on todella joustamaton tapa edistää e- edistyneitä biopolttoaineita. Kun tavoitteita asetetaan, pitää jättävän tilaa sille, että on mahdollista, että uusia tuotteita ilmaantuu markkinoille. Ja samalla kun tuemme tiettyjä sovelluksia, joista tiedämme, että niistä on toisenlaisiakin olemassa. Miten voimme huolehtia siitä, että tässä ei ristiriitaa? Tämä on syy sille, että haluan, että epäsuorat päästöt. Yksi ehdotus, joka todella otettaisiin näin huomioon. Haluaisin painottaa kun lähestymistavassani, kun epäsuorat päästöt ansaitsevat kriteerit mielestäni, tarkoitan tätä ainoastaan edistyneiden biopoltteiden osalta – jos luette tämän mietinnön, niin voitaisiin ajatella, että tämä tarkoittaisi kaikkia muita ratkaisuja. Tämä ei ole tarkoitus. Epäsuora päästökriteeri koskee ainoastaan edistyneitä biopolttoaineita, joissa on omat tavoitteensa. Ja tiedämme, että muita sovelluksia on luvassa. Puhun tässä asioista, joita voitaisiin käyttää muihin tarkoituksiin. Iluk. Keskustelu ymmärrän déjà tunteen Mutta tässä puhutaan ajasta vuoteen 2030. Toivon, että nyt tällä kertaa työ tehdään hyvin. Jos epäsuoraan maankäytön kriteerejä ei oteta huomioon, niin ei tehdä mitään eroa nykymalliin. Se on mielestäni virhe, koska parlamentti on jo monet kerrat sanonut, että palmoöljystä ja tekemään biodieselin halutaan ero. Meidän löydettävät tavat päästä eroon niistä. ei lukon varmasti yksi tällainen tie. Ja seuraan kollegalle, joka sanoi, että jätteiden poltto ei ole 2020 jälkeen enää. Minä sitä sanonut, vaan sitä, että minä en halua taloudellista tukea enää jätteiden poltolle. Jos katsotaan jätehierarkiaa, niin se on tehoton jätteen käyttö. Käsittelemme toisaalta kiertotaloutta ja toisaalta tässä sitten edistämme sitä, että jätteitä poltetaan. Meidän on huolehdittava kiertotaloudesta kunnollisella tapaa. Minä vain esitän, että taloudellinen tuki jätteiden poltolle – joka luo epäreilut käytänteet. Ei taloudellista tukea. Metsänkäytöstä, jos katsotaan jätehierarkia. Sanotaan, että metsätaloudelle ei ole enää tilaa. Kyllä, tässä 50 prosenttia tulee metsistä. Jos puhumme jätehierarkiasta, niin puhumme myös metsistä. Se on meille tärkeää. Ja sitten suomalainen ALDE-kollega puhui turve-kysymyksestä. Todella minua kiinnostaa, miten tätä voitaisiin käsitellä. Tiedän, että Suomessa on sellaisia tapauksia, joissa turvemaalla on metsätaloutta. Meidän pitää selvittää tämä kysymys. Varmasti voimme yhteistyössä huolehtia siitä, että tämä kysymys otetaan huomioon. Tämä on varmasti ihan helposti huolehdittava kysymys. Mitä tulee sahanpuruun esimerkiksi, tiedän, että Suomessa on otettu tiukasti kantaa siihen, että minä en ymmärrä metsätaloudesta mitään. Suomalainen media, melko monet lobbaajat, jotka puhuvat hyvin tiukasti suomalaismediassa, niin varoitan kaikkia sitä, että seuraa myös Suomen mediaa. Eli jos toisaalla valitetaan Suomen mediassa ja sitten haluaa puhua. Minun kanssani on hyvä ymmärtää, että minä seuraan mediaa laajasti. Jos siellä puhutaan hölynpölyä mediassa, niin palaan siihenkin. Halusin no, tämänkin sanoa, ehkä siellä takapenkeissä vähän hermostutaan. No, kokonaistavoitteista vielä. Jos puhutaan Pariisin täytäntöön panosta. Puhumme taloudesta, joka on vuosisadan mennessä lähes ilman hiiltä. Jos yksi voi edetä tässä nopeammin, liikenne tai maatalous, niin energia-ala on kai sellainen. Uusiutuvat ovat tässä tärkeässä asemassa. Jos katsotaan Pariisin täytäntöönpanon analyysiä, niin energia-alan pitäisi olla nolla hiilinen vuonna 2040. Nolla hiilinen vuonna 2040. Tätä Pariisi tarkoittaa. 30 prosentin osuus vuonna 2030 ei todellakaan ole Pariisin täytäntöönpanemista, jos suhtaudutte vakavasti Pariisin täytäntöönpanoon, joudutte katsomaan tiukkaan tätä. 45 prosenttia tutkimusten mukaan osoittaa, että energialla voidaan näin vähän tai kokonaan saada hiilestä. Luultavasti tuohon tulee nyt punainen tähti sanomaan, että puheaikani on loppu. Tuossa se tulikin. Kiitos mielelläni teen varjojen esittelijöiden kanssa yhteistyötä kompromissista. Kiitos paljon. Kiitoksia. Sitten aikataulu. Tarkistukset pitäisi jättää 15.7. kello 11 mennessä. Ja oletettavasti äänestämme tästä aiheesta lokakuussa ENVI-valiokunnassa. Kiitoksia, että osallistuitte keskusteluun ja nyt siirrymme sitten eteenpäin seuraavan esityslistan kohtaan. Kohta 10 EUn makroaluestrategioiden täytäntöönpano. Valmistelija on Biljana Bordzan, joka saa nyt puheenvuoron. Gospodine predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege, unaprijed se ispričavam. kollegat, Minun täytyy poistaa ne keskustelun loppua ja lähteä koneelle, mutta kiitän varjoesittelijöitä, muita kiinnostuneita henkilöitä. 2009 Euroopan neuvostossa asetettiin virsta pylvää Itämerelle kehittää alueellisia strategioita. Ensinnäkin 2011 sitten Alppi-strategia. Ja sitten vielä Meren strategia. Meillä on nyt neljä makroaluetta, jossa on 19 jäsenvaltiota. Ja strategia perustuu EUn ja kolmansien maiden yhteistyöhön – ja pyritään ratkaisemaan sellaisia ongelmia, joita jäsenvaltiot eivät yksin voi ratkaista, jos tarvitaan rajat ylittävää strategiaa. Ja komission pitäisi tehdä edistysraportti joka toinen vuosi makroalueellisesta strategiasta ja ehdottaa rat- rahoitusratkaisuja ja ratkaisuja täten edistämiseksi. Jokaisen strategian erityispiirteet täytyisi ottaa huomioon. Komissio julkaisi 2016 ensimmäisen raporttinsa. Aluekehitysvaliokunta on laatimassa omaa tästä mietintöä, jonka tietoja olemme myös käyttäneet lausunnossamme omasta näkökulmasta asia katsoen. Olen tyytyväinen, että tällainen mietintö on tekeillä. Erityisesti siinä pidetään ympäristöä tärkeänä kestävän kehityksen tekijänä. Meidän täytyy kyetä mittaamaan ympäristötavoitteiden saavuttamista ja meillä täytyy olla luotettavia indikaattoreita, mitä alueellisiin strategisiin tulee Ionian ja Adean meren alueella uhkana ovat saastelähteet, merien roskaantuminen, maatalouden huudevesi ja kalaviljelmien aiheuttama rehevöityminen. Ja tässä kehitetään osallistuvia valtioita tehostamaan toimiaan ympäristöhaasteita vastaan. Tanavan makroalueella haasteena ovat olleet tulvat. Tonavan jokialueen maille ongelma. Ja toisaalta Tanavan rantamailla on myöskin osa saavuttaa synergiaa. Ja haluan tästä. halutaan erityisesti käyttää ilmastonmuutoksen taistelun sitten. Itämeren alueella tulokset ovat parhaat, mutta pitäisi tehdä enemmän toimia ympäristövaikutuksen saamiseksi pitää kampanja erityisesti merten saastumista ilma ja myöskin vesien rikastumista vastaan. Ja kannattaa tästä myös tavoitteita koskien turismia ja haluamme, että kaikki jäsenvaltiot osallistuvat kaikki jäsenvaltiot, jotka ovat makrostrategiassa mukana, ne pitäisi omaksua nämä tavoitteet. Kiitoksia. Seuraavaksi Dorfman, EPPn varjoesittelijä. Kiitos puheenjohtaja Kolga hän on laatinut mietinnön, josta voin olla pitkälti yhtä mieltä. Kuten kollega sanoi, meillä on nyt neljä makroaluestrategiaa EU-ssa. Eivätkä nämä ole enää mitään yksittäistapauksia, vaan Nämä kattavat suuren määrän kansalaisiamme. Ja no siksi on tärkeää nyt pohtia sitä, miten nämä strategiat todella toimivat, mitä hyötyä niistä on. Mielestäni on välttämätöntä tehdä näistä makroaluepolitiikkojen vaikutuksista kourin tuntuvia kansalaisille. Näin ei välttämättä vielä ole. Ja siksi mietinnön osalta on syytä pohtia, mitä tulevalla rahoituskaudella tapahtuu tai voi mahdollisesti tapahtua makrostrategioiden rahoituksessa. Perusajatushan on se, että omaa määrärahaa ei makroalue-strategioille ole, mutta on katsottava olemassa olevia ohjelmia, kuten Kosmo, Interreg-ohjelmaa, horisontti 2020 ja koko rakennerahastoja, niin niissä kyllä makroaluestrategioilla pitäisi ja tai voisi olla merkittävä rooli. En halua lähteä toistamaan sitä, mitä kollegat jo, kollega jo sanoi. Meillä on erilaisia makroalueellisia strategioita ja eri haasteita esimerkiksi ympäristökysymyksissä ja haasteissa, mutta myös mahdollisuuksia. Itse tulen Alpien alueelta, Alpien makrostrategia-alueelta. Meillä on erilaisia haasteita, esimerkiksi kestävän liikenteen konsepti. Se voi kuitenkin tuoda mukanaan myös mahdollisuuksia ja sitä, että asiat hoidetaan kestävällä tavalla. Makro aluepolitiikan rahoittamisessa tulisi katsoa ja rahoittaa sellaisia hankkeita, jotka toimivat juuri kestävästi. Ja meidän pitää pitää kiinni olemassa olevista määrärahoista. Esimerkiksi Interreg-puitteissa pitäisi tukea sellaisia rajat ylittäviä hankkeita, jotka ottavat makroaluestrategiat paremmin huomioon. Ja olemme vasta aika lapsen kengissä ESIR tai muiden rahoitusvälineiden osalta. Näin kestävyyshankkeita voidaan täytäntöönpanna makroaluestrategioiden puitteissa ja toimia niin, että rajat ylittävillä hankkeilla olisi etusija makroaluestrategialla saataisiin näin hyvää aikaan ja saataisiin kestävyys- ja ympäristöhankkeita etusijalle. Kiitos. Thank you very much. And the next... Kiitoksia paljon. Seuraavaksi Meissner Alderyhmästä. Ja, vielen Niin, kiitos. Vielä puhun Ulrike Müllerin nimissä vielä kerran. Täällä minä istun. Niin, täällä on kovin tyhjät rivit nyt. Tiedän. Orika Müller ei päässyt tänään paikalle. Puhun hänen puolestaan. Kiittäisin hänen nimissään valmistelija Borsania. Tämä lausunto luo hyvän pohjan tulevalle työllemme. Makroaluestrategiat ovat tärkeitä ympäristö- ja ilmastotoimien takia, koska ongelmat ovat usein rajat ylittäviä ja koordinoitu lähestymistapa antaa tehokkaan ratkaisumallin. Komission kertomus on Valitettavasti neljän mainitun strategian osalta melko heikosti esitetty valitettavasti. Tulevaisuudessa tarvitaan parannuksia. Strategioiden käytännön tuloksiin on kiinnitettävä huomiota. Makre, strategiassa on tulevaisuudessa ajateltava ympäristö- ja ilmastohaasteita ja siksi tarvitaan kahta tärkeää ajatusta tähän mukaan haasteisiin voidaan vastata pitkällä aikavälillä. Ja tämä on ristiriidassa tämän projekti lähestymistavan kanssa, joka näillä varojen käytöllä yleensä on. Jos halutaan makroaluestrategioissa tukea näitä hankkeita, pitää huolehtia kokonaisnäkökannasta. Toiseksi tällaisten hankkeiden käytännön täytäntöönpano alueella voi onnistua ainoastaan, jos alueella kansalaiset hyväksyvät nämä toimet. Tämä tarkoittaa sitä, että säännönmukainen sidosryhmien kuuleminen on välttämätöntä. Lisäksi on otettava huomioon, että ympäristö on elinehto maaseudulla asuville. On siis tärkeää, että huolehditaan ympäristön ilmastonsuojelusta. Kiittäisin yhteistyöstä. Thank you very much. Kiitoksia. jos muita Euroopan parlamentin jäsenten puheenvuoroja ei ole. Puheenvuoron saa komissio. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Komission puolesta kiitän kaikkia valikunnan jäseniä erittäin tasan painoisesta luonnoksesta. Kiitämme myös esittelijä. Voimme vain tukea tätä. Vain yksi kommentti koskee viimeistä puheenvuoroa on täysin totta, että komission kertomus oli täysin kattava kaikissa kysymyksissä. Osana myös aloittaa keskustelun ja, ja halusimme, että parlamentti ja komissio voivat myös ilmaista mielipiteensä. Mitä lausuntoluonnoksen ehdotuksiin tulee? Tuomme niitä mielellä me niitä Yksi pieni kommentti, korsa seitsemän mainitsi, että ilmastonmuutoksen ja vähentämisen kun alue on niin tärkeä sopeutumiselle. Sopeutuminen on erittäin tärkeää myös erityisesti alpeilla, mutta kokonaisuudessaan hyvin tasapainoinen mietintö. Lausunto. Um, Kiitos. mietinnön osalta 6. 7. kello 11 on tarkistusten jättämisen määräaika. 8. syyskuuta on ENVI-äänestys ja REGI-äänestys sitten 90. lokakuuta ja oletettavasti täysistunto äänestys sitten joulukuussa. Näin on tämäkin esityslistan kohta saatu käsiteltyä ja viimeiseksi vielä kahdelle täällä olevalle jäsenelle kerron, että seuraava kokouksemme pidetään 10.11. heinäkuuta ja 12. heinäkuuta. Kiitoksia osallistumisesta ja mukavaa päivänjatkoa.